Yeah. So good morning everyone. Hyvää huomenta. Anteeksi, että olin vähän myöhässä. Meillä oli Maria Grappinin pyynnöstä erittäin kiinnostava kokous PK-yrityksistä ja sisämarkkinoista. Kiitos, että olitte niin aktiivisia. Ymmärsin, että Sergio Cofferati ei pääse paikalle tänä aamuna. Toivottavasti hän on kunnossa paranemassa. Hän on esittelijänä EUn kilpailukyvyn vuosikertomuksesta. Daniel puhuu, Nikola puhuu hänen puolestaan tänään. Grazie. Mm, l'onorevole Cofferati si scusa per l'assenza dovuta a un Kiitos. Koferati ei ikävä kyllä voi nyt tänään tulla paikalle. Hän on saanut esteitä ja minun tehtäväni on nyt sitten hieman selventää teille tätä lausuntoa. Eli vuosiraportti, vuosikertomus kilpailukyvystä. Sen on tarkoitus olla osa tavallaan keskustelua nykyiseen kilpailupolitiikkaan ja sen suhteisiin kuluttajien kanssa. Me olemme keskustelleet tästä Koferatin kanssa viimeisien viikkojen aikana. Digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat meidän vastuualueeseemme. Ja tämä voi olla hyvin tärkeä osa meille kilpailupolitiikassa. Esittelijä painottaa tekstissään sitä, että on erittäin tärkeää ottaa vastaan tämä haaste. Ja meidän täytyisi saada korjattua digitaalisten markkinoiden, kotimaan markkinoiden sirpaloituminen. Ja hän painottaa, että nimenomaan tähän on kiinnitettävä huomiota. Sen lisäksi on erityisiä tarpeita huolehtia siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet toimia markkinoilla, että ei ole tällaisia dominoivia toimijoita. Esittelijä huomauttaa myös, että on tärkeää ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka hyödyntävät, hyödyttävät reaalitaloutta. Ja sen vuoksi meidän pitäisi antaa varoja avainaloille, kuten innovaatio ja tutkimus. Toinen tärkeä asia, jonka hän ottaa esiin, liittyy direkt, kilpailudirektiivin täytäntöönpanoon. Ja hän äh, ehdottaa, että pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin ja sen lisäksi täytyisi olla mahdollisuus myös joukkokanteisiin. Lausuntoon varmasti tullaan tekemään tarkistuksia ja teillä riittänee siihen äh, huomioitavaa mutta me toivomme, että tämä on tärkeä osa varsinaista mietintöä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota. Kiitos esittelijä Konferaatille erittäin hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. Olen ollut yhteistyössä hänen tiimisen kanssa aikaisemminkin. Olen vakuuttunut, että onnistumme hyvissä ajoin suoriutumaan työstämme lausunnosta ja toivon hänelle nopeata toipumista. Koska Itrellä ei ole lausuntoja, nyt on oikea hetki. Nyt on oikea hetki täsmentää työtämme digimarkkinoihin, koska lausunto tarjoaa lisäarvoa. Ja myös tarkistukseni, jos vähän keskitymme työhön muutamaan asiaan tarttuisin asioihin, jotka ovat valiokunnallemme tärkeitä ja jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan. Pitäisi vahvistaa kuluttajien asemaa. Täytyy muistaa, että Euroopan kuluttajien käyttäytyminen muuttuu koko ajan digitaalisessa taloudessa ja EUn kilpailupolitiikan täytyy mahdollistaa se, että kuluttajat täysin hyödyntävät digitaalisten yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet. Me tiedämme, että kuluttajat ovat ytimessä kuluttajat vastaan, heidän kulutuksensa vastaa noin 56 prosentista EUn BKT. Yrittäjiin liittyen, niin tästä puut tuut vähän tehokas kilpailupolitiikka, erityisesti PK-yrityksiin ja yrittäjien liittyen ajatellaan, että PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka, joten vähän enemmän sitä voisi painottaa, koska tämä on olennaista, että kilpailua tyrehdyttävä toiminta haittaisi PK-yrityksiä suhteettomasti rajat ylittävistä näkökulmista on erittäin tärkeää kohdassa kaksi tekstissä, kun puhutaan infran kehittämisestä. Tällä on lisäarvoa infrastruktuuriprojekteja ajatellen. Ajattelen tässä myös e-hallintoa. Kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi kehittää e-hallintoa rikkomusten tehokkaaksi seuraamiseksi – ja lisätäksemme seurattavuutta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ja sitten verkkoneutraalius avoimen ja neutraalin verkon suhteen, jossa, josta kohdassa neljä puhutaan. Sitä minä puhuisin mieluummin verkkoneutraalinen periaatteen alla ja erityisesti avoimesta ja syrjimättömästä pääsystä internettiin. Minusta tämä on reilun kilpailun ennakkoehtoja markkinoiden kohesion kannalta tärkeänä. Haluaisin lisätä tämän tekstiin. Ja sitten siirtyminen perinteisestä teollisuudesta digitaaliseen teollisuuteen on eittämättä EUn tärkeimpiä vahvuuksia ja EUn politiikka on tärkeimpiä kannustimia, jotta teollisuus sopeutuisi nopeasti muuttuvaan ympäristöön, jotta siirtyminen perinteisestä digiteollisuuteen olisi sujuvaa, joten nykyteollisuuden ää, digitalisoituminen teollisen internetin kanssa, Internet of Thingsin kanssa on tärkeää. Sitten energiaunionin suhteen, Euroopan energiaunionin ennakkoehto, että meillä on toimivat energiamarkkinat ja EUn kilpailupolitiikka paikallaan. Nämä ovat ne pääkohdat, johon niin suuntaan, mutta suhtaudun positiivisesti, että meidän pitäisi työskennellä nopeasti ja saada tämä oikean aikaan ulos. Ja mielelläni kuuntelen kol- kommentteja kaikilta kollegoilta. Um, anyone from the... Haluatko ECRstä joku puhua? Oh, sorry. Marcus, that's all. I don't have you on my list. Et ole listalla varjoesittelijänä. Voiko se varmistaa, että sihteeristä tietää, kuka teidän varjoesittelijänne on? Ja, guten Morgen, Vicky. Huomenta, Vicky. Ensinnäkin eh, kiitos eh, esittelijälle ja toivotan hänelle eh, nopeaa parantumista. Tässä mietinnössä on yksi hyvin merkittävä kohta, joka on meille tärkeä. Kun Euroopan unionin sisällä strategisista syistä lähdetään tukemaan taloutta, niin silloin on erittäin tärkeää, että me lähdemme tätä tekemään vain strategisesti tärkeillä sektoreilla, emmekä tee sitä yleisellä tasolla, ja toisekseen rajoitumme siihen, että asetamme oikein puitteet, eikä lähdetä välittömästi käyttämään valtion rahoja. Uskon, että on paljon tällaisia säätelyn purkumahdollisuuksia, jotka antaisivat yrityksille huomattavasti paremmat mahdollisuudet markkinoilla. Tämä oli yksi asia. Toinen asia tekijänoikeus, sitä täytyy pitää äh, tällaisena erittäin tärkeänä asiana, varsinkin digitaalisilla markkinoilla. Saksassa tekijänoikeudet äh, ovat äh, hieman omanlaisensa ja minun mielestäni on erittäin tärkeää, että tekijänoikeuksia, teollisia tekijänoikeuksia suojellaan jatkossakin. Aikaisempi puhuja täällä jo sanoikin, että Euroopan unionin pitäisi fokusoida PK-yrityksiin, vaikkakin me haluamme mukaan myös toki globaaleja toimijoita. Saksan kokemuksista voin sanoa, että Saksan talouden vahvuus perustuu nimenomaan PK-yritysten monimuotoisuuteen ja moninaisuuteen. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia siitä ja talouspolitiikassa ei voida keskittyä vain muutamiin suuriin tekijöihin, vaan tarvitaan se pohja, eh, jossa on nimenomaan näitä tuhansia pk-yrityksiä, jotka antavat sen tuen ja vakauden taloudelle, jota me tarvitsemme. Nämä olivat nämä kaikkein tärkeimmät asiat, jotka tulivat mieleen tästä lausunnosta ja jota minä hieman haluaisin vielä muuttaa tähän suuntaan. Muilta osin Minusta tämä mietintö on pohjimmiltaan onnistunut erittäin hyvin ja e, kiitokset edustaja Koferaatille siitä. Thank you and sorry that you weren't on my list. Kiitos ja anteeksi, että et ollut listallani. Pyytäisin kuitenkin vielä ryhmien neuvonantoja varmistamaan, että päivittävät varjoesittelijöiden lista, muuten puhujalistat menevät sekaisin. Kiitos. Kaikki teette hienoa työtä. Allen varjaesittelijä Kaija Kallas. Kiitos. Kiitos esittelijälle työstään. Tästä puhutaan vähän ymmärrystä, mitä kilpailulainsäädännössä on kysymys. Kilpailulainsäädäntö ei suojele kuluttajia tai työntekijöitä, se suojelee kilpailua kuluttajille on kuluttajansuojasääntöjä, työntekijöille kaikenlaisia muita asetuksia. Tämän lausunnon pitäisi olla kilpailupolitiikasta, se on tärkeintä. Valtion apu. Tässä myös perustava ero sen suhteen, mitä valtionapu on, onko se talouteen investoimista sinällään – vai onko se markkinoiden epäonnistumisen korjaamista. Säännöt ovat nykyään ovat sellaiset, että kysymys on markkinoiden epäonnistumisen korjaamista, kun markkinat toimivat valtion tukea pitäisi käyttää reaalitalouteen investoimiseen. Ne se vääristää markkinoita, jos, jos valtio alkaa puuttua asioihin, joissa se ei ole välttämätöntä. The paragraph should be in line with the recently joten tämän pitäisi olla äskettäisten valtionapuun suuntaviivojen mukainen, ja nyt se ei ole artiklassa kolme. On kysymys, mitä esittelee tarkoittaa, mutta voidaan kysyä myöhemmin. Hän haluaa, että kilpailupolitiikkaa muutetaan niin, että digitaalisten sisämarkkinoiden haasteisiin puututaan. Ymmärrän haasteet. Digimarkkinoiden toimimisen ymmärtäminen on komissiolle haaste. Myös se, että sellaisia työkalut, joilla tarttua väärinkäyttöön, mutta kilpailupolitiikka sinänsä – Sinä ei ole mitään vikaa. Sitä voidaan ulottaa. Artikla 4. Suhteen Eeva Paunava mainitsi sen, minkä halusin ottaa esille. Verkkoneutraalisuuden. Ehkäpä tämä on Italian ja Englannin käänt- välinen käännösero. Ehkäpä tämä on OK italiaksi. siinä päänäkökohta, niin todennäköisesti teen tarkistuksia. Aloitan myös yhteistyötä muiden varjostelijoiden kanssa. Joo. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Jotkut teistä pitävät minua ehkäpä hulluna, jos ryhdyn puhumaan tämän aamuisesta aamiaistapaamisesta, joka minulla oli Dekonean kanssa, joka ekumenisen äh, kristillisen kirkon kanssa ja puhuttiin, siellä puhuttiin nimenomaan äh, köyhyyden vastaisesta taistelusta, mutta keskustelimme myös pakolaiskriisistä tällä hetkellä Euroopassa. Ja nyt me puhumme kilpailupolitiikasta, joten ajattelette mahdollisesti hyvin helposti, äh, että olen hölmö, mutta tämä selittää kuitenkin tämän yhden tarkistuksen, joka olen tehnyt. Me puhuimme siis tänä aamuna jännitteistä yhteiskunnassa, muukalaisvihamielisyydestä ja siitä, että tarvitaan erilaisia sosiaalisia palveluita, kuten myös esimerkiksi asumispalveluita. Ja jos katsoo tilannetta Alankomaissa, minun kotimaassani, niin meillä on aina ollut kohtuullisen avokätistä asumistukea, mutta me törmäsimme sitten Euroopan valtionapu sääntöihin ja komissio haluaa, että Alankomaissa rajoitetaan tätä prosenttiosuutta sosiaalisen asumisen kohdalla sen vuoksi, että me tarvitsemme tiettyjä, komissiollisesti meillä tarvitaan vapaat markkinat myös sosiaaliselle asumiselle. Eli tilanne on se, että meillä on erittäin paljon pakolaisia Syyriasta, joita jotka tullaan, äh, joille tullaan myöntämään pakolaistatus ja silloin heillä on oikeus asuntoon ja se on ihan oikein ja kaikki myöntävät sen. Mutta käytännössä se mitä tapahtuu on se, että äärioikeisto käyttää tätä hyväkseen ja sanoo hollantilaisille, että näettekö, pakolaiset vievät teidän asuntonne. Ja tämä osoittaa, mitä valtion apusäännöt voivat tehdä. Eli rajoitetaan tiettyjä palveluita ja mitkä seuraamukset sitten siitä voivat olla ja miten tätä voidaan käyttää väärin. Minusta tämä on suuri haaste ja tämä puuttuu täysin komission tiedonannosta kilpailukyvystä. Me tarvitsemme tähän tasapainoa. Julkiset palvelut eivät ole vain julkisia palveluita. Julkiset palvelut ovat palveluita sen vuoksi, että ne ovat julkisia ja ne ovat tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä. Joten en nyt tee mitään tarkistusta Alankomaiden sosiaalista asuntotuotannosta, älkää sitä pelätkö. Mutta minusta meidän pitäisi jollain tavalla saada äh, jonkinlainen äh, muistutus äh, yleishyödyllisistä palveluista siitä, että tämä puuttuu täysin komission tiedonannosta. Ja tämä on sen vuoksi minun ainoa tarkistukseni. Ja todellakin arvostaisin sitä, jos se hyväksyttäisiin. Muulta osin olen hyvin pitkälti samaa mieltä ja odotan mielenkiinnolla keskustelua tarkistuksista. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää äh, hyvästä asiakirjasta. Haluaisin palata asiaan, jonka edustaja Kallas liberaaliryhmästä otti esiin, eli että tässä olisi kysymys pelkästään äh, kilpailukyvystä, ei sosiaalista oikeusta, kuluttajasuojasta, työntekijöiden oikeuksista, olen pahoillani. Minun täytyy nyt eh, väittää vastaan. Ei, näin ei ole. Jos me katselemme ympärillemme maailmassa, se missä on kaikkein parhaat eh, menestystarinat eh, kilpailukyvyn alalla, on nimenomaan siellä, missä ihmisillä, kansalaisilla on kaikkein parhaat olosuhteet, parhaat työ, paras työlainsäädäntö, paras kuluttajansuoja. Sen vuoksi, että siellä myös kilpailukyky on korkeatasoista. Ja tämä on se eh, suuri menestys, joka meillä on Euroopan unionissa. Ja sen vuoksi on tärkeää, välttämätöntä, että me lähdemme tällaiseen kaiken kattavaan lähestymistapaan, kuten me teimme jo viime lainsäädäntökaudella. Aina kun oli kysymys sisämarkkinoista, kilpailukyvystä, niin silloin me aina halusimme tämän yhtäläisen lähestymistavan, kaiken kattavan lähestymistavan. Tässä on tällainen kokonaiskattavuus kaikille, joka merkitsee menestystä myös kilpailukyvylle. Ja sen vuoksi minusta esittelijä lähestymistapa on täysin oikea, eikä se mitä liberaaliryhmä ehdottaa. I'm sorry, I'm seeing Pascal. Anteeksi, Pascal vihreältä jatka Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Toivon myös parantumista koferaatille ja minusta tämä mietintö on ihan positiivinen kaiken kaikkiaan. Mitä tulee kilpailupolitiikkaan, niin ei se ole tarkoitus itsessään vaan se on väline niin, että voidaan ylläpitää reilu kilpailukyky, joka hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä. Ja sen vuoksi voisikin miettiä, eikö olisi järkeää, että huomioitaisiin kilpailukyvyn positiiviset vaikutukset kuluttajille ja yrityksille, kuten täällä on jo sanottu. Toinen asia, joka on tärkeää, perustuu siihen, että kilpailukyky hän on tietyllä tavalla tällaista tietynlaista pakotepolitiikkaa, eli siis olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Ja ikävä kyllä me olemme saaneet komissiolta aivan liian vähän ää, tätä, koska ennen kuin edes eh, kaikkia lainsäädäntöä on täytäntöön pantu, niin tehdään jo uusia eh, ehdotuksia ennen kuin on edes katsottu, olivatko ne edelliset eh, säädökset oikeita ja onko ne toimeenpantu. Esimerkiksi kohta viisi, jossa puhutaan jossa puhutaan jäsenvaltioiden omista toimivaltuuksista ja, ja säädöksistä, joita ei ole katsottu vielä, millä tavalla ne ovat vaikuttaneet, ja nyt lähdetään jo antamaan uusia sääntöjä. Olen tehnyt muutamia tarkistuksia, ja haluaisin kiittää Eva Paunova, joka on meidän varjoesittelijämme, ja toivon mukaan me saamme loppujen lopuksi sellaisen mietinnön, että siitä olisi todellakin tukea talousvaliokunnan varsinaiselle esittelijälle. cool just listening to that. Some thoughts from me. Absolutely. Kiitos. Ehdottomasti kilpailupolitiikkaan ydin osa sisämarkkinoita. Se on se liima, joka pitää ne kasassa, sanon usein. Jos meillä ei ole tiukkaa kilpailupolitiikkaa, ei meillä ole myöskään yhteismarkkinoita. Mutta kilpailuhan se usein on, joka parempia hintoja, parempia investointeja ajaa. Emme voi sanoa, että kilpailupolitiikka ei ole kuluttajan edussa. Kyllä, kuluttajan edussa on, että supermarketeissa on vilkasta kilpailuja. Voin tehdä jotakin tarkistuksia tässä. Minä huolestuttavat erityisesti sektorit, jossa markkinat keskittyvät. Erityisesti telekom-sektorilla näemme, että kun toimijoiden määrä pienenee, Hinnat nousevat, investoinnit laskevat, kuluttajat kärsivät. Emmekä me sitä halua digitaaliaikana. Siirrytäänkö äänestykseen? We're just waiting for a voting card.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 So the first vote. Ensimmäinen äänestys parempaa säätelyä kohti ja Van Bossat. Tarkistukset 26, 34, 62 ja 78 on vedetty pois Alden puolelta ja esittelijä on ottanut ne siipiensä alle. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan elektronisesti. Okay. And there's one more positive here. Okay, where are we there? So that's a... Hyl, hylätty 15, 16, 20. Yksi 33, 1 olevat kompromississa. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta yksi puolesta vastaan. Puheenjohtaja korjaa tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää. Raukea 134 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 vedetty pois. Kompromissi 2a puolesta vastaan Tarkistetaan. Okay, one more. Close. Carried by 22 to 6. 22.16. 1.37 vedetty pois kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. That's going to fall. 20. 21.38 vedetty pois. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta. Esittelijä on ottanut sen puolesta vastaan. Tyhjää raukea. 1.40 vedetty pois. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. That falls. Se kaatuu 144 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 esittelijän tarkistuksena puolesta vastaan tyhjä kaatuu. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä raukeaa. Tarkistetaanko 40? 40, sorry. Pass. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi, viisi, neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Kaatuu. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 158 puolesta vastaan 158 puolesta vastaan. Tarkistetaan. That's passed. 157 in favor. puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 48 ja 9 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Oh, it's passed. Okay. Um. Hyväksytty tyttö 51 puolesta vastaan tyhjää. yksi tarkistaa vielä kerran. Kyllä se hyväksyttiin. Hyväksytty. En nähnyt signaalia. Onko yksi neljä neljä jo hyväksytty? 159 on rauennut. 160 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Kaatuu. Kompromissi, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Kaatuu. 162 puolesta vastaan. Tarkistetaan.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 64 in favor, against. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Past. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. That, one falls, sorry. Compromise 13. Kaatuu 13. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää kaatuu 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää. Voidaan, voidaanko tarkistaa 74? Okay, sorry, it's defeated. Kaatui. 75 puolestaan vastaan. Tarkistetaan. It's false. Se kaatuu kahdella äänellä. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 vertti pois 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174. Tarkistaa 173, 173. Falls, sorry. One seven. Se kaatui 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyvä kaatuu. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 14a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 182 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta 85 puolesta vastaan tyhjää kaatuu, 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 185 vastaan tyhjää hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyvä kaatuu, 97 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Fools. Raukeaa. sorry Olga. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. kahdeksan näyttäisikö kädellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan ty. Tarkistetaanpa. 190. That's passed. 191. 191 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan sekin. That's past two. Um, 99 in favor. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää hyvä, kaatuu, 104 puolesta vastaan tyhjää kaatuu, 105 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. 107 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää raukeaa. 194 puolesta vastaan 194 onkin jo kaatunut. 108 myöskin rauennut 109. 109 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä kaatuu. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan kompromissi 17. I Just carried. Yeah, sorry. Thank you. Compromise 18 in... Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, yksi neljä puolesta vastaan tyhjää hyvä kaatuu. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Past. Hyväksytty. Juuri ja juuri rima hipoen. 196 puolesta vastaan. Tyhjää. Kaatuu. 32 puolesta. Puheenjohtaja korjaa kompromissi 19, kohtaan 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan ja hyväksyt 120 puolesta vastaan tyhjää kaatuu. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt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 mietintölausunnosta. Bear with us a minute. On page 18. Okay, just to, on page nine, 18. Sivu 18, tarkistus 99. Se oli raunat, kun oli 192 hyväksytty. Ei, tarkistus 99. Kiitos siitä. Ja lausunto luonnos elektronisesti puolesta. Äänestetään.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 Katsotaan, haluanko vielä tämän istuntoon Esittelijän puheenvuoron. Um, thank you very much, um, everybody. Kiitoksia oikein kovasti kaikille. Tämä mietintö. Tässä käytiin läpi aika hankalia aikoja, mutta erittäin tyytyväinen olen, että voimme välittää tästä vahvan viestin IMKO-valiokunnasta. Nyt on tärkeää, että me panostamme siihen, että tästä äänestetään täysistunnossa. Se ei välttämättä ole niin helppoa, mutta on tärkeää. Mutta siis jos näin ei käy, että äänestetään sen puolesta, niin silloin se vaara, vaarannetaan myös IMKon työ tällä tavoin. Vielä yksi huomautus äänestyslistasta. Se, siinä oli lausuntoluonnos, mutta tämä oli kuitenkin mietintö. Ja vielä kerran haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa, varjoesittelijöitä, kaikkia avustajia ja kaikkia ryhmistä. Ja Sofian Cameron, kiitos vielä hänelle erityisesti. So thank you very much to everyone who's been involved. Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä mietin, tämän mietinnön työssä. Nyt äh, siirrymme Eliko Kalbelchin mietintöön, jossa on kysymys äh, eurooppalaisesta ohjausjaksosta 2015 prioriteetit. Kompromissitarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kaksi tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan hylätty. 15 puolesta vastaan A ää, raukeaa. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa. 21 puolesta vastaan tarkistetaan. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ei. 22 hylätty. 22. Me äänestämme tarkistuksesta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Maria Grappinin mietintö. Siihen on pyydetty kohta kohdalta tarkistusta ja suullinen tarkistus Maria Grappinilta. Hän ei ole nyt paikalla, mutta siinä hän pyytää, että poistetaan sanat jotka otettiin tähän ensimmäiseen osaan. Hän ehdottaa siis is also concerned that member state. Eli äänestämmekö tästä suullisesta tarkistuksesta, jolla poistetaan nämä sanat. Eli jos teille sopii tämä suullinen tarkistus, niin silloin meidän tarvitsee äänestää vain ensimmäisestä osasta. Sopiiko kaikille tämä suullinen tarkistus? Okei, äänestämme siis tästä tarkistuksesta ilman näitä sanoja puolesta vastaan tarkistetaan. Okay. It's pass. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta, vastaan tyhjää Tarkistetaan. 35. Hylätty. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 44 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Hylätty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 52 suullinen tarkistus edustaja Grappinilta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme lausunnosta kokonaisuudessaan. And that's carried by... Hyväksytty. 30 puolesta, 7 vastaan ja 2 tyhjää. Kiitos. Ladies and gentlemen, we need to start the next bit of the agenda because it absolutely has to be finished by 11.50. Niin, meidän täytyy jatkaa, koska meidän täytyy valitettavasti lopettaa sitten 11.15. Ja seuraava esityslistan kohta on, niin, minä muutan tässä kyllä nyt otsikkoa, koska en kestä tätä kielteisyyttä. Jos puhutaan euro, ei Euroopan kustannuksista, eli seuraavaksi tulee sellainen selvitys, joka on tehty sisämarkkinoiden hyötyjen toteutumisesta. Eli sisämarkkinayhteistyön hyödyt olisi tämä uusi otsikko. Ja käymme läpi tätä keskustelua tällä otsikolla, joten äh, kaikki muistamme, että vuosi sitten meillä oli ensimmäinen tutkimus äh, ja muistamme, miten paljon kiinnostusta se herätti, miten voimme saada lisähyötyjä sisämarkkinan täytäntöönpanosta. Ja komission jatkokertomus äh, pääosastolta ja Euroopan parlamentin selvitys ja erittäin hyvä, että täällä on äh, Jordan, joka on arviointiyksikön johtaja. Kiitoksia myös Malcolm Harbourille. Hän on edeltäjäni tässä valiokunnassa ja korkean tason työryhmän edustaja. Kiitoksia, että tulitte tänne keskustelemaan tänään Valitettavasti joidenkin jäsenien piti tästä jo lähteä toiseen valiokuntaan, joka on yhtä aikaa tämän kanssa. Se ei tarkoita sitä, että he eivät pitäisi tätä asiaa tärkeänä. Ja minä tiedän, että heidän avustajansa kuuntelevat tarkasti. Ja nyt annan Jodanille puheenvuoron. Hän voi esittää siis omat näkemyksensä ensin niistä ehkä tulee meidänkin näkemyksiämme. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin äh, suuri ilo ja kunnia olla täällä IMKO-valiokunnassa jälleen. Minä aion jättää Jackille ja Malcolmille suuremman osan sisällöstä, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentin selvitys, jota pyydettiin tähän selvitykseen jatkoksi, Siinä tietenkin katetaan sisämarkkinoiden toteutumattomuuden kustannukset, mutta meidän viimeisin arviomme vuotuisista hyödyistä on 1,6 triljoonaa ja tästä 1,6 ainakin yksi liittyy nimenomaan sisämarkkinoihin. Äh, arvioimme, että 450 miljardia digitaalisista markkinoista ja loput äh, sitten sisämarkkinoista ja hyödykkeistä. IMCO-koordinaattorit kysyivät jatkokysymyksen, miten me saamme aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja me saimme aikaan paneelin, siinä oli mukana markkinapääosastosta johtaja professori Cori Pariisista. Hän on tehnyt raportin äh, riippumatta meistä, äh, raportin, joka kertoo Euroopan integraatiosta äh, ja sen lisäarvosta. Me pyysimme, että sitä sovelletaan myös sisämarkkinakysymyksiin ja Jack ja Malcolm tuntevat tämän asian erittäin hyvin. Meillä oli neljä aivorihikokousta kovin kiehtovia. Ne eivät välttämättä näy tästä luonnoksesta nämä asiakirjat, jotka ovat täällä tarjolla. Ne ovat Coricellin ja Fragmanin äh, luonnokset ja ähm, viemme päätöksen nyt sitten tämän, aiomme esittää seurantakertomuksen mahdollisimman nopeasti keskustelun jälkeen. Tässä minun osuuteni, jos sopii, niin ehkä annan puheenvuoron nyt Malcolmille ja äh, Jackille. Niin, mikä olikaan tämä hyöty, hyötyjen arvo? Voisitko sanoa sen uudestaan? Our total estimate is one... Se on 1,6 biljoonaa. Ja itse asiassa jopa 1,2 biljoonaa, josta otetaan energia mukaan, joka on osa sisämarkkinoita. Eli ajattelin tässä nyt lähinnä IMKON toimivaltuuksia näissä luvuissa. No, pidetäänpäs tämä luku mielessä. Malcolm? Kumpi teistä aloittaa? Malcolmko? Uh, thank you very much indeed, uh, Madam Chairman. And for... Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiittäisin siitä, että annoitte minulle tämän fantastisen mahdollisuuden viettää useita tunteja hyvin energisessä keskustelussa sisämarkkinoista. Samalla, silloin kun minä olin teidän paikalla, niin minulla ei ollut oikeastaan mahdollisuutta käydä tällaisia keskusteluita, joten kiitokset tästä. Ja kun me työskentelimme tämän asian parissa, niin mietiskelin sitä, että miten paljon tämä valiokunta on tehnyt, ei ainoastaan ne kymmenen vuotta, kun minä olin puheenjohtajana, vaan myös ennen sitä. Ja näen täällä esimerkiksi Evelin Gebhardin, jonka kanssa olen tehnyt erittäin paljon yhteistyötä sisämarkkinakysymyksissä. Kuinka paljon me olemme tehneet, jotta on voitu parantaa sisämarkkinoiden olosuhteita? Ja nyt kun olen jättänyt parlamentin, me olemme yhä vielä turhautuneita siitä, että sisämarkkinat ei kykene hyödyntämään täyttä potentiaaliaan. Me olemme kuulleet tästä potentiaalista rahatermeissä niin kutsutusta, mitä maksaa ei Eurooppa. Ja se ydin siitä, mitä me puhuimme, oli nimenomaan sisämarkkinoiden perustat ja miten me voimme tehdä sisämarkkinoista paremmat. Ja tässä keskusteluissa on lähdetty nyt hieman nostamaan vauhtia, kun on otettu mukaan digitaaliset sisämarkkinat. Mutta minusta on tärkeää, että me emme nyt lähde tässä äh, innostumaan liikaa. Jos me emme nyt saa perusrakennuspalikoita, äh, niin me emme onnistu. Ja ellei me saa äh, vastavuoroista hyväksyntää ja saa myös tuotteiden ja palveluiden vapaata pääsyä markkinoille niin kuin on luvattu, niin tässä ei onnistuta. Ja esimerkiksi kuluttajien suojelu, josta on aina sanottu, että se tulee joka Euroopassa, ja jos ei se toimi kunnolla, niin se ei, tämä ei riitä. Ja julkiset hankinnat liittyy myös tähän. Ja oli tämä sitten digitalisoitu tai ei, niin me tiedämme, että tätä potentiaalia ei välttämättä saavuteta. Ja digitaalisissa sisämarkkinoissa mielenkiintoista on se, että kun samoille palveluille ja, ja, ja, ja tuotteille on hinta, suuria hintaeroavaisuuksia ja vääristymiä, niin se ei joudu digitalisoitumisesta, koska näitä on ollut jo paljon ennen digitalisoitumista. Eli maiden kesken on ollut näitä vääristymiä hinnoissa ja sitä, että kuluttajat eivät voineet valita maata, mistä he ostavat tuotteensa parhain hinnoin. Eli tämä digitalisoituminen oikeastaan vain tuo esille sen tosiasian, että meidän on ryhdyttävä poliittiseen toimiin ja huolehdittava siitä, että sisämarkkinat toimivat paremmin. Me emme nyt näe, että täällä on mitään tällaista hopea luotia tai mitään maagista ratkaisua taikasauvaa. Eli tämä esittely, minkä me teille annamme, niin se johtaa tiettyihin suosituksiin ja kollegani tulee ne kertomaan. Me olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä vuosien aikaa. Me puhumme hieman yksityiskohtaisestikin. Hänellä on erittäin paljon osaamista, paljon enemmän kuin minulla. Hän on mennyt paljon syvemmälle. Mutta minun kokemukseni politiikasta on se, että meidän täytyy löytää keino, tie, niin että koko tämän mitä me olemme rakentaneet, sen arvo ja että me saisimme siihen tiettyä omistajuutta. Me olemme käyttäneet tähän niin paljon aikaa ja rahaa. Meidän täytyisi nyt saada tämä toimimaan. Ja osa ongelmaa onkin se, että uskon, että jäsenvaltioiden hallinnollisella tasolla jäsenvaltioista yhä vielä tuntuu, että on aloja, joissa he haluaisivat irtautua sitoumuksistaan sisämarkkinoilla. Heistä voi tuntua, että heillä on ihan oikeutetut syyt, mutta me emme edes puhu siitä, että mitä mahdollisia ongelmia heillä saattaa olla. Sitä ei puhuta rakenteellisella tavalla tai rakentavalla tavalla. Me tiedämme, että palveluissa on ollut tästä ongelmia. Evelyn Gebhardt on ollut tässä esittelijänä ja jäsenvaltioissa on yhä vieläkin uusia rajoitteita palveluille ja näitä ei kunnolla dokumentoida eikä perustella. Eli sillä tavalla heikennetään tämän koko välineen perustaa ja meidän täytyy ryhtyä miettimään sisämarkkinoita tällaisena välineenä, jonka me, tai, tai hyötynä, jonka me kaikki omistamme yhdessä. Ja meidän kaikkien intresseissämme on, että me saamme sen toimimaan paremmin. Ja meidän intresseissämme ei ole, että tämän yhteisön yksittäiset jäsenet yrittävät rikkoa ikkunoita tai lukita ovia tässä fantastisessa rakennuksessa, koska silloin se toimii paljon huonommin ja sitten se turhauttaa ne ihmiset, jotka ovat siinä rakennuksessa ja joiden pitäisi tästä hyötyä. Eli siis me kaikki. Me olemme todellakin kiinnittäneet paljon huomiota siihen, millä tavalla me esittelemme tämän poliittisen haasteen ja miten me saamme todellista johtajuutta tähän. Ja tämä tulee olemaan se punainen lanka, joka menee kaikkien suositusten mukana rinnalla. Eli täytyy olla suosituksia, mutta täytyy siinä olla mukana myös poliittista johtajuutta. Yksi päätös, minkä tämä valiokunta teki viime viiden vuoden aikana, oli se, että halusimme, että sisämarkkinoiden toimijat integroidaan kunnolla eurooppalaiseen ohjausjaksoon, niin että se on osa äh, taloutta. Ja äh, vaikkakaan tässä nyt ei ole tehty valtavasti edistysaskeleita, me kuitenkin haluamme, että sitä viedään eteenpäin ja me haluamme myös, että informaatio olisi parempi niin, että todellakin voitaisiin mitata sisämarkkinoiden arvo. Ja sen vuoksi se, että kun katsotaan näitä lukuja, ja esimerkiksi rikkomusmenettelyitä, niin ei ole tarpeeksi rikkomusmenettelyitä. Me olemme puhuneet myös prosessin puitteista, mutta jos me valvoisimme ja monitoroisimme paremmin esimerkiksi äh, jäsenvaltioiden hakemuksia siitä, että he voisivat äh, tavallaan välttää tiettyjä velvollisuuksia, silloin me voisimme nähdä selkeämmin, kuka ja miksi nämä vaikeat eivät toimi niin hyvin. Ja meidän täytyy myös saada tukea hallintojen korkeimmalta tasolta, eli tämä merkitsee neuvostoa, koska tällä tavalla ohjausjakso ei toimi. Ohjausjakson indikaattoreita pidetään tärkeinä poliittisina indikaattoreina pääministereille ja sisämarkkinaministereille ja he puhuvat vain niistä, mutta eivät he sillä tavalla pääse eteenpäin. Joten meidän täytyy miettiä hieman tätä poliittista johtajuutta ensin. Ja se potentiaali, mitä tässä tutkimuksessa on löydetty, siis parlamentin tilaamassa tutkimuksessa, niin koko tämä miljardien potentiaali. Tämä on asia, josta täytyisi voida puhua niin, että ihmiset voivat mennä parlamentteihinsa ja sanoa, että me työskentelemme tämän taloudellisen kasvun hyvinvoinnin puolesta ja täyden kuluttajasuojan puolesta ja koko tämä kyky yrityksille päästä sisämarkkinoille. Ja että me antaisimme sisämarkkinoille sen tarvitseman näkyvyyden. Eli tämä työ tarvitsee mahdollisimman vahvaa korkean tason tukea ja hoivaa. Ja tähän liittyy myös se tosiasia, että sisämarkkina-asiat tarvitsevat paljon enemmän näkyvyyttä ministeritasolla. Kilpailukykyneuvoston rakenne on tavallaan ö, ähm, vesittänyt keskittymistä sisämarkkinoihin, koska sisämarkkinat on tavallaan ö, paketoitu aika epämääräisiin kuvauksiin siitä, mitä kilpailukyky merkitsee. Eli se, mikä tämän parlamentin suurin asia on se, että sisämarkkinat ja kuluttaja-asiat on tuotu yhteen. Ja sen vuoksi meidän täytyy sitten todellakin pyrkiä tai vaatia sitä, että sisämarkkinaministerit kokoontuvat ja, ja että olisi selkeästi identifioituja nimettyjä ministereitä, jotka kantaisivat vastuunsa ja että tämä asia otettaisiin neuvoston tasolla. Tämä on poliittinen tehtävä ja sen vuoksi me tätä painotamme. Meillä on koko joukko erityisiä suosituksia, jotka tulevat auttamaan tätä prosessia niin, että saataisiin sisämarkkinoiden perusta todellakin luotua ja että koko sisämarkkinat nähtäisiin tällaisena välineenä tulona, jota ei pidetä itsestäänselvyytenä ja josta ei poiketa, ellei ole jotain ihan erityisolosuhteita, jotka me kaikki voimme ymmärtää ja jotka ovat oikeutettuja. Ja näin ei ainakaan tällä hetkellä tapahdu. Ja tämä täytyy olla täysin yhteensopiva digitaalisten sisämarkkinoiden kanssa. Jos me emme kykene tätä asiaa nyt ensin hoitamaan, niin silloin digitaaliset markkinat, sisämarkkinatkaan eivät toteudu, ja tämä koskee myös energiasisämarkkinoita, jotka, joiden pitäisi toimia samoin periaattein. Eli tässä on tavallaan se, mikä tuli hyvin vahvasti näistä keskusteluista esiin. Ja nyt sitten Joe sanoi, kun me kävimme näitä kokouksia, tai järjestämme näitä kokouksia ja tapaamisia, niin se haaste, joka meillä kaikilla on se, että meidän pitäisi tehdä sisämarkkinoista mielenkiintoiset ja elävät kaikille päättäjille niin, että ihmiset lähtisivät innolla ja sydämellä mukaan. Ja jos me emme arvosta sitä, mitä meillä on, niin me emme kykene toteuttamaan tätä ja ottamaan tästä irti sitä, mitä me voimme. Ja tämä tulee hyvin vahvasti nyt läpi tässä, mitä me teille tänään kerromme. Ja me haluaisimme myös teidän näkemyksenne siitä, onko tämä nyt ihan idealistista höpinää vai onko tämä asia, jonka parissa voimme tehdä yhteistyötä ja voimme vahvistaa tätä konseptia, poliittista rakennetta ja näitä yksityiskohtaisia suosituksia, joita me teille teemme. Kiitos. Malcolm, thank you for your... Kiitoksia tästä intohimoisesta alustuksesta. Haluaisin lisätä tähän jotakin lyhyesti ennen kuin jatkamme keskustelua, koska se mitä eilen tapahtui ja mikä nyt sitten on otsikoissa tänään, yksi Euroopan suurimpia valmistajia todellakin on loukannut sisämarkkinoiden normeja. En se on aivan suurimpia eh, hankintoja, mitä voi tehdä ja todellakin järkyttävää. Nyt puhumme yhteisistä standardeista sisämarkkinoista. Jos kuluttajat ja yritykset eivät usko näihin yhteisiin standardeihin, että ne ovat riittävän vankkoja, silloin kuluttajien eh, luottamus vaarantuu täysin. Olen aivan samaa mieltä siitä, että pitää varmistua, eh, että sisämarkkinat toimivat eh, palveluissa ja digitaalisilla markkinoilla, mutta me tarvitsemme tosiaankin eh, tarkat tutkimukset siitä, mitä on mennyt pieleen autoteollisuudessa. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Envi on jo liian pitkään yrittänyt saada haltuunsa nämä standardit tämä on suuri kysymys. Tämä koskee koko sisämarkkinoita, tämä standardikysymys. Ja minä olisin kuluttaja nyt, ja jos Volkswagen voi toimia tällä tavoin äh, autoteollisuuden suhteen, niin mitä tapahtuu sitten muille standardeille? Me laitamme jakeluun mahdollisesti sihteeristö auttaa siinä, että seuraavaan, seuraavaan täysistuntoon tulee sellainen vaatimus, että komission sen tulee puhumaan meille ja koordinaattorien kokouksesta kokouksessa puhuttiin, että tämä otetaan seuraavaan kokoukseen esille, mutta jos nyt odotellaan kuukausi, niin se on ehkäpä liian pitkä aika, koska kyseessä on suuren yleisön luottamus. Pitää miettiä myös sitä, miten sisämarkkina eh, tavaramarkkinoilla nimenomaan on riittävän vankka ja miten voima ottaa tämän huolestuttavan tilanteen eh, käsittelyyn, koska se vaarantaa. Ja sitten Jack Belton. Ähm, kiitos. Yhden lauseen lisäisin. Miksi Yhdysvallat löysi tämän ongelman, miksi Yhdysvallat uhkaa näillä isoilla sanktioilla? Emmekä me pysty pelaamaan aidoilla sanktioilla, jotka todella ehkäisevät jollain torjuntaa vaikutusta. Ja tämän viisan pohdinnan mepeille. Pari asiaa lisäisin, jotka liittyvät enemmän konkreettisiin toimiin. hyvin järkevää intohimoisen lisäksi oli mit, se, mitä Malcolm sanoi. Näissä asiakirjoissa on paljon muutakin kuin ne lyhyet esitykset. Kysymys aina, haluatteko lyhyen asiakirjan ja silloin jää vähän yksityiskohdat toissijaisiksi yksityiskohdalla tarkoitan konkreettisia toimia, en näitä loputtomia pikkuyksityiskohtia, koska sisämarkkinoiltahan aina löytyy loputtomasti anekdootteja, mutta niitä minä en tarkoita. Haluaisin poimia muutaman asian, jotka ovat osa tätä isompaa kuviota. Ei, sen, äh, ei aino, jäsenvaltioiden asenteita ei ainoa kun, ainoastaan kunnan täytäntöönpano. Ehkäpä se ei ole niidenkin asenne merkitsee, mutta erityisesti jäsenvaltiot. Tässä ne muutamat sivut, jotka me haluamme listata tähän, niin niihin liittyen jäsenvaltioiden asenteet ovat tosi tärkeitä ja malkan viitasi siihen. Tut, tutkivatko jäsenvaltiot sitä järjestelmästi, miten ne täytäntöönpanevat sisämarkkinaperiaatteet? Ovatko ne perillä vääristymistä, mitä ne aiheuttavat? Onko mitään EU-mekanismeja, jotka poistaisivat näitä mekanismeja? Minä voin oikeuttaa näitä ihan massiivisesti, koska sisämarkkinoilla on valtavia vääristymiä. Ei, asia pitäisi jättää jäsenvaltioiden perusteluiden varaan. Meillä pitäisi olla keino tehdä asioita. Aina on tätä mutta, mutta turvallisuus, ilmasto, jne. Mutta se on, että markkinoiden vääristymät voivat olla todella vakavia. tällaiset sisämarkkinat on jo lanseerattu neljä, viisi vuotta sitten. Ei tämä nyt uutta ole. Näin näemme nyt, kuinka monimutkaista tämä on. Että meillä on tota, sisämarkkinalainsäädäntö ja sitten on yksityisoikeutta, kuten tekijänoikeuksia, tietosuojaa. On sitten poliittinen johtajuus. Eikä tällainen lillukavarsilobbaus. Ainoastaan poliittinen tahto voittaa te- teknisen alan lobbaajat. Tästä käydään nyt taistelua. Kalkani Sepsissä kirjoittivat raportin parlamentille tästä. Tässä on niin monta omaa lehjää, lehmää ojassa ja niin paljon ristiriitoja näiden yksityisten osapuolien etujen välillä, että ongelma pitää ratkaista joka sanoi, että helppohan tämä on, tunnin kuluttua voidaan lähteä jo kotiin. On tärkeää nähdä tämä ongelma. siksi me olemme sitä mieltä, että sisämarkkinoita pitäisi käsitellä korkeammalla tasolla järjestelmästi. Johtajuutta pitää näyttää ja ongelma pitää positioida niin, että ongelmat ovat konkreettisia ja niin, että osa näistä eturyhmistä syrjäytetään. Monet ovat unohtaneet, että 2005 neuvosto antoi pohjohtajamaan julistuksen Euroopan energiapolitiikasta. Tämä oli ennen Lissabonin sopimusta. Ei ole oikeudellisesti mahdollista luoda eurooppalaista energiapolitiikkaa tuolla. Euroopan neuvoston pitäisi painaa päälle energiaunionin suhteen. Se voi olla kiusallista sille tai tälle pääministerille, mutta energiaunioni on pakko toteuttaa. Sillä on etuja, mutta sillä on myös sivuvaikutuksia ja energiaturvallisuuteen. Asiat voi tehdä hitaasti, mutta meistä tämä, tämä, tämä on tärkeää. Mutta verkostoteollisuuksissa teollisuuden aloilla, erityisesti raideliikenteessä ja rahti, raiden rahdissa, tätä alia, potentiaalia aliarvioidaan. Toteuttaminen on monimatkaista, mutta to, tämä on toteuttavissa. Jos rautateiden infrastruktuurit yhdistetään sisämarkkinaisperspektiivin oikein, potentiaali 500 miljardia euroa. Yhdysvalloissa raiderahtiliikenne on paljon paremmin. Parempi säätely. Sitä ei pidä esitellä lainsäädännön purkamisprojektina, vaikka näin liian usein tehdään. Tai hyvinvointivaltion tai sosiaalisuojan purkamisena. Rava Genevieve Pons julkaisi Euraktivissa erinomaisen jutun. Hän oli vastuussa jostakin näistä asiasta pääsihteeristä ja nyt hän on WWFn johtaja. Hän on hieno artikkeli siitä, miksi näin ei ole. Parempi säätely on sisämarkkinoiden olennainen tekijä. Kysymys ei ole ainoastaan vapauksista, vaan myöskin markkinahäiriöiden ja toimimattomuuden poistamisesta. Tästä täytyy tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, muuten kustannukset ovat isommat kuin hyödyt. Mutta Brysselissä on tabu, joka liittyy siihen, että parempi säätely freimattaisiin toisin kuin mitä herra Timmermans tekee. En meillä ole Timmermansia vastaan mitään, mutta miksi me emme tunnistaisi 50 huonoa säännettelyalaa, jos et on huonoa, niin miksei tarvita siihen oikein? No, tämä on tabu Brysselissä. Täällä on ollut pk-yritysten top, top 10 huonon säätelyyn lista. Sitä voit kutsua huonoiksi, kun pidettiin liian kalliiksi, liian suoriksi taakaksi. Onko tämä kustannustehokasta sitten? Huono säätely, jos tabu poistetaan, auttaisi kustannusten alentamisessa, parantaisi hyötyjä. Olen valmis rikkomaan tämän tabun parlamentissa. Ihmiset ovat sokeita jollekin asioille. Ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Meidän ei pidä ainoastaan miettiä vanhan sisämarkkinoita markkinan toteuttamista. Markkinat on muuttuneet, globalisoituneen, digitalisoituminen, uudet bisnesmallit, nopeasti muuttuvat markkinat. Useissa tapauksissa säätelyn pitäisi olla hyvin erityyppistä. Jakotalous alkaa muuttua niin tärkeäksi, että siitä tulee hyvin pian sisämarkkinakysymys. Ja se valtiot tulevat valitsemaan erilaisia säätelyratkaisuja, kuristamaan jakotaloutta tai laajentamaan sitä. Tärkeää, että siellä markkinoilla löydetään tasapaino niitä aloitan alue, jossa säätely on liian vähän, sitä ei pidä olla liian vähän, ja tästä pitää mahdollistaa, että uudet bisnesmallit hyödyntävät kuluttajia, jotka valtavasti tykkäävät näistä mahdollisuuksista. mutta ne pitää, niitä pitää muistaa säädellä asianmukaisesti. Nämä uudet markkinajärjestelyt ovat tärkeitä. Pitäisi myös tarkastella päämään vapaata liikkuvuutta paremmin. Olemme saavuttaneet tämän Maastrichtin sopimuksessa 25 vuotta sitten, mutta pääoman markkinaunionien uusi tapa tarkastella asioita, silloin näkyy, että eihän tämä toteudukaan. Se vapauttaisi meidät täydellistä pankkipääomaan riippuvuudesta, joka iskee Euroopan pahasti. Ja tämä meidän yhteinen patenttimme ei ole vieläkään yhteinen. Miksi patentti ei ole niin etusijalle? Koska tässä on vielä joitakin ansoja ja kaikki maat eivät halua mukaan. EU tarvitsee investointeja. Näkemykseni ei ole täysin toteen nostettu, vaikka sellainen tukea kirjallisuudessa on paljon parempi, että meillä olisi yhteinen patenttijärjestelmä kuin kaikki komission kymmenen vuoden suunnitelmat yhteensä, koska se luo markkinoille kannustimia. Meillä pitäisi olla tämmöinen yhden luukun patenttijärjestelmä, ja sen pitäisi saada toimimaan. Tämä on monimutkainen järjestelmä erityisesti tällaisessa tuotesuojassa mutta vastustus pitäisi voittaa. ja sen maiden toiminta, ne usein estävät halulla tai haluttomasti sisämarkkinoita. Jos meillä on lainsäädäntö, joka saattaa vaikuttaa sisämarkkinoihin, miksei jäsenvaltioiden vaikutusarvioiden sisällä sisämarkkinatestiä? Miksei kuulla myös paikallisia ja globaaleja yrityksiä Mikseivät ne voisi auttaa lainsäätäjä näkemään, mitä ne eivät aikaisemmin näkisi? Sitä ei tapahdu. Monet maat eivät tee järjestelmällisiä vaikutusarvioita ja kotikentällä, ja harvoin on mitään sisämarkkinatestiä. On noin 22 EU-maata, joilla on jonkinlainen vaikutusarviointi-ideologia – Sellaista hattua pidetään päässä, mutta vakavasti sitä ei tehdä kuin muutamassa maassa. Ja sitä on synkronointikysymys. Jäsenmaat, erityisesti kun niillä on kansallisia säätelyviranomaisia, niillä on siinä oma lehmä ojassa. Ja keskittynyt, keskitetty toiminta voisi olla hyödyllistä energiaunionissa, digitaalisissa markkinoissa, saattaisi olla myöskin raideliikenteessä. Kysymys ei ole keskittynyt keskittämisestä keskittämisen vuoksi, vaan keskittää sen sijaan, että kansalliset säätelyviranomaiset, jotka lähinnä suojelevat omaa pesää, eivätkä ajattele sisämarkkinoita, se on ongelma. Lista on pitkä, mutta ei mitenkään loputon. Tämä on ehkä aliarvioitua, ja jätän sanan ehkäkin pois. Nämä asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota, jos me olemme kunnianarvo, kunnianhimoisempia sisämarkkinoiden suhteen, kuten täällä haluamme. Markkinoiden täytyy olla legitiimit, hyväksytyt. Sen kanssa on ongelmia. Ne ovat pahentuneet viimeisen 10-15 vuoden aikana. Katson palveludirektiivin esittelijän suuntaan. Vaikka pakko sanoa, että 2004-2006 oli hirveä hulabaloo. Puhuttiin palveludirektiivistä, mutta nyt ei enää. Sieltä tässä on ideoita, jotka luovat valtavasti vastustusta ja pahaa tahtoa kansalaisjärjestöissä ja AY-liikkeessä osittain. Ei pitäisi sanoa, että kysymys on vain vasemmistosta. Sektoreita kuten rakentaminen, turismi, rat, ravintolat, hotellit, kasviviljely, ää, rahti, jossa on ammattitaidottomia työntekijöitä näillä sektoreilla. Ja he ovat hyvin vaikeassa asemassa. Sitä ei voi unohtaa on tätä jossakin maissa AY-liike koostuu juuri näiden sektoreiden työntekijöistä, monet muut eivät ole järjestäytyneitä. Ei näitä ihmisiä voi syyttää sitä, että näkevät, että, että puolet rekkakuskeista ansaitsevat puolet siitä, mitä ennen. Ja tilalle tulevat itä-eurooppalaisia kuljettajia, jotka ajavat keski, sitten Keski-Euroopassa eikä ole mitään sosiaalisuojaa. Ei tämä ole tämä täytä mitään sisämarkkinoiden lupauksia rakennusalalla, kapapuutarhassa, kasviviljelyssä, teurastamot, lihajalostus. Ja käytetään kierroja, monimutkaisia viritelmiä. Luodaan ihan pähkähulluja tilanteita, joita ei pidä hyväksyä. Ei sellaisia sisämarkkina, jota me haluamme toteuttaa. Siksi on tärkeää nähdä legitimiteettikysymys järkevänä, rationaalina ruohonjuuritasolla. Tässä on jotain vakavaa. Me voimme tehdä jotain. Ja jos me haluamme rakentaa tämän hienon rakennelman sisämarkkinat, me kolme vetoamme siihen tiukoista taloudellisista syistä, jostakin poliittistakin syistä, on legitimiteettikysymys, joka mielestäni on loppujen lopuksi rajoittunut, mutta erittäin kipeä. Kiitos. We'll take a run. Nyt otetaan puhujia. Minä mietin tässä, että olisin voinut sanoa se, mitä sanoitte, ja olen sanonutkin, ja minä olen käynyt tuon kymmenen top kymmenen listan, minkä tähden yrityksillä ei ole luottamusta. Viime viikolla yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtiin tutkimus pk-yrityksistä ja yli 6000 vastasi. 47 prosenttia sanoi, että he eivät nähneet mitään lisäarvoa siinä, että ollaan EU-ssa niin 40 prosenttia sanoi, että he eivät nähneet, 47 näki. Nyt täytyy selittää muulle maailmalle, mitä me teemme ja minkä tähden me emme auta heitä riittävästi. Ja nyt kun äh, sanotaan äh, komissiolle, että olemme tunnistaneet nämä puutteet ja me tarvitsemme lisätoimia, me tarvitsemme lisäpotkua, joka tulee ei pelkästään parlamentista, vaan komissiosta ja äh, jäsenvaltioista. No niin, puhujalista sitten Evelyn, Dan, Anna-Maria, Dita ja Nikola. Näin on pyydetty. Evelyn ja Catherine. Äh, kiitos, äh, kiitos tästä todella mielenkiintoisesta tai mielenkiintoisista alustuksista. Minua ilahdutti luonnollisesti se, että minun entinen varjoesittelijäni palveludirektiivin kohdalla on paikalla Malcolm Harbour. Me olemme paljon äh, riidelleetkin keskenämme, mutta löysimme hyvän konsensuksen loppujen lopuksi ja se oli hieno asia. Mario Monti sanoi kerran yhdessä näistä monista keskusteluista, että sisämarkkinat eivät ole seksikkäät ja meidän täytyy tehdä niistä seksikkäät. Ja kysymys onkin se, voimmeko me saavuttaa ja kykenemmekö onnistumaan tässä. Ja Feldmaski esitti kysymyksen siitä, haluammeko me eksyä yksityiskohtiin vai haluammeko olla tiennäyttäjiä ja osoittaa tällaiset suuret linjat. Ja haluaisin nyt tähän äh, nimenomaan tuoda tällaisen vision. Ja minusta me emme saa eksyä yksityiskohtiin, takertua yksityiskohtia, vaan miettiä eteenpäin, mitä me haluamme saavuttaa. Se on mielestäni se oikea tie. Ja myös se, mitä tehtiin ja mitä sinä myös teitte, kun olit tämä puheenjohtaja edellisellä kaudella, eli huolehdimme siitä, että meillä on holistinen lähestymistapa niin, että sisämarkkinat eivät ole ainoastaan kilpailukykymarkkinat tai talousmarkkinat, vaan myös markkinat kansalaisille – ja tämä on se lähestymistapa, joka, jota meidän täytyy noudattaa. Lähteä ihmisistä eteenpäin, mitä me tarvitsemme ja että me voimme näyttää ihmisille, mitä te saatte, mitä te hyödytte unionista ja sisämarkkinoista. Ja tämä on oikea lähestymistapa. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin se on nimenomaan se lähestymistapa, jota te raportissanne suosittelette ihan nopeasti olen tämän lukaisut, mutta ei nyt ihan kunnolla vielä yksityiskohtaisesti. Ja te olette myös sitä mieltä, että on tiettyjä teemoja, joita pitäisi työstää, kuitenkaan olematta liian yksityiskohtainen, vaan ennen kaikkea konkretisoida, mistä on kysymys, kun esitellään tämä tällainen, tällaiset yleiset suuntaviivat. Pari, täällä on pari kohtaa, kohtaa, joita meidän pitäisi hieman tarkastella lähemmin. Ennen kaikkea se, millä tavalla me voimme auttaa PK-yrityksiä löytämään paikkansa sisämarkkinoilla. Ja tämä merkitsee sitä, että me todellakin huolehdimme siitä, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat näihin palveluihin ja Tämä koskee myös hyvin paljon digitaalisia sisämarkkinoita luonnollisesti, e-kauppaa ja muita tällaisia asioita. Ne ovat myös tärkeitä. Samoin kuin millä tavalla me voimme paremmin välittää tietoa siitä, mitä me olemme saavuttaneet, mitä iloa tästä on, että me voimme sen välittää suurille yleisölle. Saksassa ja koko Euroopassa, kun liikun ja kerron esimerkiksi palveludirektiivistä ja näistä yhden luukun kontaktipisteistä, missä saa kaiken avun. Ja oli paljon, oli paljon yrityksiä, jotka eivät tienneet tästä, ja se on todella sääli koska tässähän on kysymys palveludirektiivin suurista hyödyistä ja ihmiset eivät tiedä tätä eivätkä kykene hyödyntämään tätä ja kun otan yhteyttä näihin palvelupisteisiin, niin siellä sanotaan, että ei tätä käytetä. No miksi? Siksi, että ei tiedetä, että se on olemassa. Eli sen vuoksi olisi tärkeää tehdä tunnetuksi sitä, että ihmisillä on käytettävissään tämä apu, eikä ää, nyt tavallaan langeta siihen ansaan, että ää, tavallaan keksitään tekosyitä ja ongelmia palveluiden liikkumiselle. Toinen asia, ja sitten minä lopetan, olisi paljon muutakin, mutta en nyt halua käyttää kaikkea aikaa itselleni, on kysymys tästä sharing economista, jakamisen taloudesta. Ja te puhutte tästä johtopäätöksissänne ja sanotte, että meidän pitäisi tätä tai meidän pitäisi myös lähteä käsittelemään tätä ja tutkailla sitä, pitäisikö meidän lähteä lainsäädännöllisesti tässä eteenpäin ja myös miettiä sitä, mitä muuta voimme tehdä. Sitten vielä yksi asia. Te sanoitte, että pitäisi olla tällainen äh, jakamisen talous, jossa äh, on myös työntekijät mukana. Mutta komissio sanoi, että tässä ei puhuta enää vain jakotaloudesta, vaan kollaboratiivisesta taloudesta. Ja tämä on minusta ongelma, koska sehän on vain yksi osa tätä jakamisen taloutta. Kollaboratiivinen talous löytyy yliopistosta ja pienistä yksiköistä ja se on ihan hieno, jos siinä voidaan jotain tehdä, hyvä – mutta meillä on paljon suurempi osuus äh, tätä jakamisen taloutta, äh, joka on tavallaan tavallaan niin kuin kattona, koska tässä ei ole kysymys yhteistyöstä ihmisten kesken, vaan siitä, että tuodaan näitä palveluita, oli kysymys hotellista, takseista, äh, vaan että tässä ei ole kysymys vain yhteistyöstä näiden palveluiden tarjoajien välillä, vaan itse asiassa lähestyä asiaa toista kautta ja kysyä, millä tavalla tämä koskee minua, millä tavalla minä voin tätä hyödyntää tai millä tavalla minä voin tarjota tätä palvelua. Sen vuoksi tämä on minusta, tässä pitäisi olla hieman varovaisempi, joten voisitte ehkäpä myös käsitellä tätä hieman enemmän, koska emme voi sallia sitä, että käsitteet menevät sekaisin tai ne sekoitetaan ja sillä tavalla sitten aiheutetaan ongelmia eikä enää sitten saadakaan niitä oikeita vastauksia, joita me tarvitsemme. Kiitos. Okay, just before I call the next... Niin, seuraava puhuja. Minulle kerrottiin, että Envi-valiokunta keskustelee tänään siitä, miten pitäisi vastata tähän äh, standardirikkomukseen äh, autoteollisuudessa. Eli ähm, muissa asioissa meidän valiokunnassamme haluaisin keskustella siitä, miten meidän valiokuntamme vastaa mahdollisesti, että esitettäisiin päätöslauselma seuraavassa täysistunnossa. Heti kun tämä keskustelu päättyy, niin koordinaattoreille menee sähköposti, että eh, koordinaattorien olisi hyödyksi miettiä tätä, että ainakin koordinaattorien kanssa voisimme miettiä asiaa ennen kuin lähdemme tämän aamun jälkeen yhteinen päätöslauselma ehkä Enmin kanssa. Siitä pitää päättää. Anteeksi, että keskeytin tällä tavoin mutta se on tämän aamun asioita. Ja sitten Kannu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille vieraspuhujille. Erittäin mukava nähdä Malcolm täällä. Hänet tunnetaan täällä Brysselissä, mutta kyllä hän tunnetaan vielä paremmin omalla alueella. Niin hän on herra sisämarkkina tuolla omassa piirissään. Erittäin mukava saada hänet tänne tänään muutama kohta, jotka Malcolm otti esiin täällä. Ne painottavat tämän paremman säätelyn eh, eh, asiaa, josta äänestettiin äskettäin. Eh, siinä tunnistetaan myös rikkomukset todisteet siitä. Siinä kyse on nimenomaan sisämarkkinoiden paremmasta toiminnasta. Nämä kommentit, joita esitettiin, ne, ne painottavat myös sitä, että meillä on valiokuntana tämä sisämarkkinakysymys lähellä sydäntä. Toivomme, että tässä puututaan myös sisämarkkinoiden esteisiin ja me käsittelemme näitä asioita kyllä varmasti näissä asiakirjoissa mainittiin myös se, että jäsenvaltiot ovat mielestään vapaita toimimaan sisämarkkinoilla niin kuin haluavat, eivätkä välttämättä hyödy niistä. Kysyisin, miten osoitamme jäsenvaltioille, että he hyötyvät tästä toiminnasta ja samaan aikaan eh, me, me eh, me haluamme rikkoa heidän eh, vapauttaan toimia mutta he saattavat tosiaankin asettaa esteitä sisämarkkinoille. Miten osoitamme jäsenvaltioille, että tämä on heidän hyödykseen pitkällä aikavälillä? Ja jos tätä mietitään, niin nämä kommentit ovat aivan sopivia. Tässä puhuttiin nimenomaan työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, kun puhutaan ammattitaitoisesta työvoimasta vaikuttaa, että tämä ei hyödyttäisi merkittävästi, ei ainakaan palveluissa, ja tästä syystä ihmiset eivät näe hyötyjä sisämarkkinoista. Miten vakuutamme näille ihmisille, että sisämarkkinoilla on jotakin tarjottavaa, kun sanomme, että tästä saa hyötyä biljoona euroa se ei välttämättä tarkoita mitään sellaiselle työntekijälle, joka on menettänyt työpaikkansa ja minun mielestäni avainkysymys tässä on se, että pitää ymmärtää, että nämä ihmiset ovat myös kuluttajia, mutta siinä tapauksessa heidät pitää todellakin vakuuttaa siitä, että sisämarkkinat hyödyttävät heitä, koska tällä hetkellä he näkevät sisämarkkinoiden kilpailun ja näkevät, että he saavat vähän, erittäin vähän hyötyä. Tästä oli, oli tullut esiin jo viime viikkoina esimerkkejä. Esimerkiksi tällainen geo, Geoblokkaus on hyvä esimerkki tästä, ettei näe välttämättä hyötyjä. Ja jotkut toimet, jotka ovat täysin laillisia joissakin jäsenvaltioissa ja toisissa taas laittomia. Ja Tämä on myös nähtävissä sisämarkkinoilla, joten kysyisin, että miten nämä asiat yhdistetään. Monet, varsinkin nämä vähemmän ammattitaidon omaavat työntekijät, miettivät, että sisämarkkinat ovat uhka heidän elinkeinolleen. Ja nyt kun globalisaatio etenee, kuluttajalla pitäisi olla laajempi valikoima, mutta se ei oikeastaan välttämättä toimi. Joten teidän kommenttejanne näistä kysymyksistä. Kiitos ja Anna-Maria. I'm back. Kiitos Malcolm, tervetuloa takaisin. Tiedät, että jään näkemyksesi täydestä vapaa-kaupasta ja vapaasta liikkuvuudesta EU-ssa e ja myös turhautumisesi. Olemme puhuneet näistä asioista vuosia. Ja tuskinpa mitä, mitä te sanoitte, mitä en itse täysin allekirjoittaisi en sanoisi sitä vaan niin sujuvasti ja uskottavasti, mutta sisältö oli siis sama. Turhautuminen on vuosien myötä kasvanut. Ja jos palveludirektiiviä ajatellaan, olen ollut siinä esittelijänä edellisellä kaudella. Onnistuimme kilpailuneuvostotasolla jopa neuvostojohtopäätöksiin että se pysyy esityslistalla niin pitkään kuin pit- pitääkin. Ja tulos näkyy, vaikka se olisi neuvoston johtopäätöksissä täytäntöpanoa ei näy. Nimetä ja hävetä, hä- häpeä voi saattaa ja se valtioita, mutta johtajuutta puuttuu. Meillä on ne johtajat, mitä meillä on. Tarkastelkaa maahanmuuttokysymystä ja joidenkin hallitusten päämiesten retoriikkaa. Se on häpeäksi Euroopalla. Sama protektionismi, isolationismi, eristäneisyys näkyy sisämarkkinakysymyksissä kriisin korkean työttömyyden vuoksi. Joidenkin jäsenvaltioiden reaktiot ovat juuri sitä, mitä ei tarvita. Voisi ajatella, että mitä enemmän on työttömyyttä, mitä pahempi kriisi, mitä enemmän suljetaan rajoja, pitäisi suojella yrityksiä. Me tiedämme, että asia on juuri päinvastoin. Markkinat pitää avata, pitää harmonisoida, taistella pirstoutumista vastaan, pitää suo- toteuttaa maakohtaisia suosituksia. Näin voidaan luoda työpaikkaa, kasvua, kilpailukykyä. Olemme teidän johtajoudella pyrkineet päivittämään täyttäisessä markkinaa lainsäädäntöä Single Market Act pakettia. Nyt meillä on digitaalisessa markkinat, se on tämä kolmas numero – tehdäksemme tästä vähän poliittisesti kunnianarvoisemman komission sen Bienkovskan ja muiden kanssa olemme työskennelleet vakavasti, että suhtaudutaan tiukasti rikkomuksiin. Olemme saaneet paljon tukea komissiolta. He aikovat olla rikkomusmenettelyssä tiukkana. Meillä on vertaisarviot, ohjausjakso, maakohtaiset suositukset jos siis sitä markkinat täytyy saada paremmin mukaan. Olemme pyrkineet saamaan kilpailukykyneuvoston tapaamaan säännönmukaisesti. Tämä me otamme joka puheenjohtajakauden aikana esille, mutta se ei vain tapahdu. Investointisuunnitelma on kidnappannut koko ensimmäisen vuoden poliittisen suunnitelman. Ja nyt se on nopealla menettelyllä otettu heinäkuussa käsittelyyn ja, ja nyt meillä geoblokkaus ja nämä kaikki sidosryhmien omat edut mukana digimarkkinoissa, joka on seuraava askel. Meillä on innovaatiot, kollektiivinen talous tai jakotalous, innovointi, digitalous. Monet poliitikot tässäkin talossa he eivät ole samaa mieltä että he eivät ole ymmärtäneet rooliamme. Meidän täytyy helpottaa mahdollistajien elämää. Digitaalous on nopeampi kuin politiikka. Meidän pitäisi olla nöyrempiä. Monet ajattelevat, että politiikassa on vastaus kaikkeen. Näin poliitikot ajattelevat yrittäjyyden ja digitalisoitumisen sijasta. Toivoa on tässäkin talossa. Ideologia on puolet tällaista äänesti paremman säätelyn vastaisen miten va, sitä vastaan tai äänesti tyhjää. Ajattelin, että se vähentää oikeuksia eikä vähennä byrokratiaa. Monet kollegat ajattelevat, että sisämarkkinat on bisnes vastaan nyt kuluttajat. Sen sitten kaikki voittaisivat. Look at ourselves. What is it we are doing? The... Sen sijaan, että yhdessä miettisimme, mitä tehdään. Työttömyys on iso ongelma. Yritysten pitäisi luoda työpaikkoja, mutta nyt palvelumarkkinat ovat jumissa. Se on aina mahdollisuus integroida nämä miljoonat ihmiset, jotka tulevat Eurooppaan ja pääsevät nopeasti töihin. Se on ainoa mahdollisuus ratkaista tätä valtavaa maahanmuuttokriisiä. Jos ei palvelumarkkinoita avata, emme saa näitä ihmisiä tehdä, mutta ammattiliitot estävät tätä, ainakin omassa maassa Ruotsissa. Aivan jatkaa loppuun, mutta Euroopan ammattiliike ei ole tätä parempi. Kysymys on siitä, miten, miten, miten me sisämarkkinakysymystä arvokkaampia. Meillä on komission pohjohtaja, joka puhuu Euroopan tilassa, puhuu euroalueen lisääntyneestä integraatiosta, euroalueen valtiovarainministerin postin luomisesta. Sen sijaan, että sisämarkkinoiden integrointi olisi fragmentoinnin vastainen toiminta. Kaikki, jossa ei ole isoremi päällä. Meillä on valtavia ongelmia, jotka pilkkovat sitten euroalue, EU-ta euro- ja ei-euroalueen maihin. Saksa on lukumatta ei-euromaat pärjäävät paremmin. Ne, jotka ovat tavanneet talouksia enemmän. Tämäkin on johtajuusongelma. Kreikan vuoksi puhutaan, pyritään pelastamaan euroalua eikä sisämarkkinat. Kiitos. Ah, sorry. Um, I think I've... Niin, Dieter on ikävä kyllä nyt lähtenyt. Ehkä tulee myöhemmin takaisin, mutta Nikola nyt. Grazie eh, brevemente perché vedo che il dibattito si sta... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, aivan lyhyesti puhuisin, koska huomasin, että tämä äh, keskustelu vain jatkuu, kun poliittisia kommentteja äh, satelee. Ehkä puhuisin ennemminkin yleistrategiasta kuin yksityiskohdista. En tiedä, onko puheenjohtaja oikeassa nyt siinä, että meidän pitäisi ottaa tähän tämä myönteinen otsikko tälle asialle enemmän kuin kielteinen, mutta ajatukseni on se, että nyt tässä siirtymävaiheessa meidän pitäisi käynnistää uudestaan sisämarkkinat paljon vankemmin ja paljon päättäväisemmin. Pitäisi tarjota poliittista viestiä myös suurelle yleisölle, koska itse, kun olen Italiasta, me ehkä olemme Eurooppa-myönteisempiä kuin muut maat. Ja tämän lisäksi oma poliittinen puolueeni on Italian Eurooppa-myönteisin puolue. Mutta siitä huolimatta suuren yleisön toivo, jonka se on asettanut meidän toimielimiimme, se on pienentynyt. Meidän täytyy tehdä päätöksiä, jotta saamme käynnistettyä sisämarkkinoiden vankemman edistämisen. Tämä on hyvin hyödyllinen selvitys ja tämä pitää johtaa toimenpiteisiin, koska jos puhutaan miljoonan euron hyödyistä, niin se tuntuu valtavalta. Siinä tuntuu että innostusta on, mutta meidän pitää ymmärtää, mitä pitää käytännössä tehdä, koska vaivan jokapäiväisessä toiminnassa pitää muuttaa nämä hyödyt todellisiksi mahdollisuuksiksi. Ei riitä, että meillä on tällainen summa mahdollisesti saatavissa lisäarvoa. Me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa. Joten tämä on asia, jonka parissa pitää valiokunnankin tehdä töitä. Meidän pitää käynnistää uudestaan sisämarkkinat tällaisina ratkaisevina aikoina. Minun mielestäni tämä tutkimus on nyt sellainen pohja, joka antaa meille yksityiskohtaista tietoa myös niistä toimenpiteistä, joihin pitää ryhtyä – parlamentti on tehnyt oman osuutensa, niinhän se on aina tehnyt, ja meidän pitää käynnistää poliittiset toimet myös kansallisella tasolla. Ja hallitukset, niidenkin pitää toimia käytännössä niin, että tähän toimenpiteeseen päästään. Pelkästään Euroopan parlamentin toiminta tässä ei mitenkään riitä tietenkin teemme hyvää työtä, kun puhutaan analyysistä ja tavoitteista ja toimenpiteistä, joihin voidaan ryhtyä lainsäädännöllisesti. Niissä voidaan onnistua kyllä. Ja tällä tavoin voidaan saada koko tälle vaalikaudelle lisäarvoa. Et siitä tulee kuitenkin varmasti hyvin hankala prosessi ja toivottavasti ensi kerralla ei sitten puhuta nämä biljonasta eurosta, vaan puhutaan pienemmistä luvuista, jotka voidaan tosiaan ottaa hyötykäyttöön. Ja silloin olisi selvästikin jotakin, mitä parlamentti voisi tehdä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan vahvempi viesti sisämarkkinoista, jolla on enemmän mahdollisuuksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Stefanit. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ylvänsä eh, valoitti muutamia asioita liittyen energiaunionin ja jaan hänen näkemyksensä. Mutta todellisuus on kuitenkin hieman erilainen projekti, jota kutsutaan North Stream 2 josta juuri ilmoitettiin. Minun mielestäni tämä projekti on täysin energiaunionin vastainen, koska yhtäältä me puhumme sitä välttämättömyydestä monipuolistaa energialähteitä ja energian toimittajia ja välttämättömyys rakentaa energiaunionia. Mutta todellisuudessa tämänkaltainen projekti vahvistaa vahvimpien tuottajien asemaa Euroopan unionille energia tuottavien vahvempien tuottajien asemaa. Se vahvistaa fossiilisten polttoaineiden asemaa ja poliittisesta näkökulmasta se auttaa yhtä maata, jota kohtaan Euroopan unioni on ottanut käyttöön pakotteita ja seurauksena on se, että tämä kääntyy Ukrainaa vastaan, jonka kanssa meillä on assosiaatiosopimus allekirjoitettuna. Kysymykseni kuuluukin, minkälaista eurooppalaista politiikkaa tulisi käyttää energia-alalla, jotta voitaisiin välttää tällaisia sopimuksia? Pelkmas tässä hieman jo muotoili tällaista keskitettyä järjestelmää. Se voisi olla yksi tie. Mutta minusta tämä esimerkki on hyvin tärkeä, jotta voisimme välttää turhia sopimuksia ja jotta voisimme todellakin rakentaa sisämarkkinoillemme todellisen energiaunionin. Ja sitten Catherine Steiner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia eh, Tosiaan kiitoksia Malcolmille. Tuli tänne valiokuntaan, olet aina tervetullut tänne. Jos nyt katsotaan tätä sisältöä, Nikolas on oikeassa. Me tulemme eri poliittisista ryhmistä, meillä on eri näkemyksiä. Emme usko, että tässä on aina onnistuttu sisämarkkinoissa. Me keskustelemme tästä. Ja jos katson nyt sisältöä näissä esityksissä, niin voi sanoa, että me olemme osittain vain vahvoja 28 ja jäsenvaltiota. Siinä poliittinen johto olisi tärkeää, jotta saadaan sisämarkkinat onnistumaan. Se on valtava poliittinen haaste ja me voimme tietenkin yhdistyä kautta puolueiden ja maiden, mutta se mitä sanottiin, niin kilpailukykytekijä, että meillä oli olisi sisämarkkinaministeri jokaisessa valtiossa ne voisivat tulla tänne vaihtamaan näkemyksiä. Ehkä tämä on asia, jota voidaan viedä eteenpäin, koska kyse on yhteistyöstä. Kun puhutaan näistä yksilöistä, niin hekin ovat äh, turhautuneita ja hekin haluavat sisämarkkinoiden toimivan, joten meidän on katsottava, mitä meillä on yhteistä ja mistä voimme äh, tehdä yhteistyöstä. Jos nyt katsotaan tätä äh, raporttia, eurobonus, se on olennaisen tärkeää Tämä on todellakin äh, arvokas äh, mahdollisuus, joka meillä on, ja siinä pitää intohimoisesti asiaa viedä eteenpäin. Intohimoa sinulla on, ja meillä on myös täällä valiokunnassa todella hyvä analyysi. Ja tässä raportissa ensinnäkin sivulla kuusi äh, sisämarkkinoiden perustekijät. Tämä kuva, sitä pitäisi levittää laajemmin. Ja sitten analyysi 23 sivulla näistä puutteista, sitä, se on erittäin pätevä ja me olemme tilanteessa, jossa ulkoisetkin tekijät tähän vievät, mutta meidän on katsovat katsottava nyt, mitä tarvitaan, parempaa sääntelyä, kaikki ne hyödyt, mitä meillä nyt jo on, ja sitten meidän pitää tehdä siitä arvio ja sitten katsotaan myös sosiaali- sosiaalialan lainsäädäntöä ja muuta. Joten minun mielestäni tämä pitäisi saada laajaan levitykseen ja ottaa sitä ajatuksia, katsoa miten päästään eteenpäin. Meidän pitää tehdä eh, tiukempaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, koska eh, eh, tässä puhutaan siitä, että nähdäänkö nämä hyödyt ainakin omassa maassani 40 vuotta sisämarkkinoita, eikä mitään tapahdu, joten ihmiset miettivät, että mm, mitä tämä tarkoittaa. Eli kyse on myös viestinnästä ja siinä voisimme toimia paljon paremmin, joten meillä on haasteita, todellisia haasteita edessämme. Ja tämä on kyllä se suurin haaste, joka meillä on sen jälkeen, kun sisämarkkinat on luotu, miten parannamme niitä, miten viemme niitä eteenpäin ja miten saamme aikaan tosiaan nämä hyödyt tosiasiassa esiin. Kiitoksia tosiaan tämä herättää keskustelua ja minun mielestäni kaiken kaikkiaan, kun katsomme laajalti tätä asiaa, niin tämä on erittäin tärkeää toimintaa. Voidaan puhua myös Volkswagenista. Minä itse, minullakin on Volkswagen ja minä olen, eh, vein sen huoltoonkin katsomaan, että asiat ovat kunnossa, mutta eh, tosiaan Euroopan unioni ja toimii juuri tällä saralla, mutta emme voi olla täysin varmoja siitä. Saattaa olla, että tämä on sisämarkkinoiden katastrofi, tämä pieni laite, josta on Tästä on suuri yleisö tullut paljon digitaalisemmaksi kuin autonsa ja kiitoksia kovasti, että tulitte tänne puhumaan näistä asioista ja erittäin hyviä ajatuksia. Toivottavasti niistä on hyötyä tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia. Oikein hyvä, erittäin hyvä, että täälläkin syntyy nyt intohimoista kannanottoa ja se jatkuu tällä viikolla. Puhuin Luxemburissa tulevista sisämarkkinatoimista ajatellen digitaalisia sisämarkkinoita myös ja tänä aamunakin äh, meillä äh, on ollut myös parlamentissa äh, PK-yritysten ja sisämarkkinoiden yhteistoiminnasta esitykset, joten minä olen hiukan huolestunut, ellei tätä myönteistä viestiä nyt saada perille sisämarkkinoiden hyödyistä, niin saattaa olla, että menetämme mahdollisuutemme. Nyt olemme nähneet, että 83 prosenttia näistä kyselyistä he eivät nähneet mitään hyötyä sisämarkkinoista, joten sanoin komissiolle tänään, että meidän pitää muistuttaa siitä, mitä on tähän mennessä saatu aikaan. Itse olen puhunut vähittäissektorilla ja he sanoivat, että muista kuin elintarvikkeista 80 prosenttia tuotteista, niillä on yhteiset standardit. Vaikka menee tuonne kulmakauppaan ja ostaa jotakin, ei arvaa, että kyse on sisämarkkinoista, niin silti on. Viime parlamenttikaudella esimerkiksi MAC-direktiivi ja vastaavat pitää varmistua, että nämä asiat toimivat ei pidä puhua ainoastaan, että olemme saaneet aikaan lainsäädäntöä, vaan tos, todellakin, että näitä tapahtuu. Julkiset hankinnat, pitää innostua näistä asioista. Ja edelleenkin tulee ihmisiä, jotka sanovat, että meidän pitää tehdä asiat helpommiksi rajat ylittävissä sopimuksissa ja jopa maiden sisällä. Meidän pitää saada nämä asiat toimimaan silloin. Kun menemme puhumaan sisämarkkinoista, niin silloin meillä pitää olla lista niistä saavutuksista, joita on saatu aikaan. Ei kyse ole ainoastaan tästä valiokunnasta tai komissiosta, vaan itse asiassa pitää puhua niiden kanssa, joihin se vaikuttaa, kuluttajat ja käyttäjät, kansalaiset jos me poliitikkoina sanomme, että me olemme saaneet tämän aikaan, kukaan ei meitä usko. Jos muut sanovat näin, että on jotakin saatu aikaan, silloin sillä on enemmän vaikutusta. Esimerkiksi Isossa Britanniassa vaalit hutin, että mitä on saatu aikaan niin, että ihmiset ymmärtävät silloin se menee kaupaksi. Eli ensin meillä pitää olla kertomus siitä, meidän pitää pystyä kertomaan, mitä olemme saaneet aikaan. Ennen kuin lähdetään lisälainsäädäntöön, niin pitää muistuttaa ihmisiä siitä, mitä on saatu aikaan tähän mennessä. Nikola, mikä otsikko tässä pitäisi olla, kustannus vai hyöty? Ymmärrän kyllä, että joissakin maissa tarvitaan enemmän keppiä ja joissakin porkkanaa. Joissakin pitää sanoa, että jos tekee näin, niin tämä tulee kalliiksi tai ehkä tarvitsemme monen, monen tyyppistä esitystapaa tässä, jotta saamme viestin perille aivan selvästi. Ja sitten toinen äh, mielenkiintoinen tekijä oli tässä palveludirektiivi, josta puhuttiin. On paljon nykyistä lainsäädäntöä, joka kattaa näitä ongelmia. Komissio on huolissaan geoblokkauksesta ja hintasyrjinnästä äh, me halutaan äh, lainsäädäntöä, mutta meillä on äh, palveludirektiivin äh, artikla 20, joten sitä pitäisi käyttää, pitäisi työstää sen kanssa asiaa. Ja komissio tarkasteleekin nyt sitä, että annetaan uudet suuntaviivat, joiden parissa pitäisi tehdä töitä, ajatellen juuri tätä autoteollisuutta. Pari viikkoa sitten meillä puhuttiin uusista testausmenetelmistä, jotta tällaisista ei tapahtuisi. Eli tämä keskustelu, sitä pitäisi käydä uusista standardeista, uusista suuntaviivoista. Sitä pitäisi keskustella avoimemmin. Pitäisi antaa vaikkapa kuukausittainen kertomus näistä tapahtumista. Eli tästä pitäisi tulla kaksi kaksisuuntaista vuoropuhelua. Olen aivan samaa mieltä. Meidän taakkamme on tunnistettu. Pitää ryhtyä toimiin ja pitää sanoa tämä sekä kuluttajille ja yrityksille. Tämä pitäisi tehdä, tämä ollaan tehty ja kukaan ei välttämättä tiedä, mitä pitää tehdä. Aikaisemmin piti täyttää 28 paperia ja nyt riittää, että täytetään yksi. Esimerkiksi aikaisemmin ei voinut ostaa kahvinkeitintä Ranskasta Saksaan ja nyt jopa ihmiset voivat soittaa matkapuhelimillaan ilman roaming-maksuja, joten tämä on tehty helpommaksi ja kansalaisille tosiaan, kun he matkustavat sisämarkkinoilla esimerkiksi lomalla, täytyy katsoa esimerkiksi autovuokraamaa ja muita toimia. Aivan sellaisia eh, jokapäiväisiä toimia voidaan ihmisille kertoa niistä, mitä ollaan saatu aikaan. Mutta tässä merkittävä kysymys on se, että kuka omistaa sisämarkkinat, jos me vain puhumme täällä, täällä salissa ja komissio puhuu asiasta, niin sehän on hienoa mutta tämä ei ratkaise ongelmaa. Olen samaa mieltä siitä, että neuvostolla pitäisi olla tästä asiasta ja puhua siitä. Olen huolestunut, kun Juncker esitti asian omassa puheessaan, että sisämarkkinoiden syventäminen, että asia hoidetaan ainoastaan niin Isossa-Britanniassa. Kaikkiaan me haluamme sitä, mutta meidän pitää tosiaankin saada mukaan omistajiksi ei ainoastaan jäsenvaltiot, vaan myös yksilöt. Tämä auttaa yrityksiä ja yksilöitä. Positiivinen viesti pitää keskittyä saavutuksiin. Pitää puhua selkeästi niistä vaikutuksista, joita sisämarkkinoilla on joka sen elämään. Ja me voimme käyttää tätä valiokuntaa niin, että komissio tuntee olonsa kiusaantuneeksi, kun huomaa, että ei ole toiminut riittävästi. Meidän pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa. Tässä siis minun ajatukseni. Kiitoksia. Ai, anteeksi. Malcolm ja John. Anteeksi, täällä on vielä Vousa. Se oli niin fantastinen puhe, jonka pitäisi päättää keskustelu jäsenten puolelta. Olen oikein iloinen, että meillä on vihdoinkin tällainen poliittinen keskustelu, että puhutaan isommasta kuviosta. Olisi ihanaa, jos voisimme parlamentissa jatkaa keskustelua keskustelu poliittisten ryhmien yli, ei maiden kesken. Ihmisillä on erilaisia näkemyksen suhteessa on liikkeeseen. Se on kiinnostavaa. Ei tämä jäsenvaltioiden välinen kamppailu täällä yhteisöllisessä instituutissa Euroopan parlamentissa. Kaikki nämä kysymykset, joilla on tartuttu. Nämä asiat eivät toimi ilman lähempää yhteisöt ja sosiaalijärjestelmät, vakuutukset, valuutat, ALV-asteet. Hönnykkäiden ja palveluiden syrjintä eri maissa. Tien pitkä. Tämä voi vauhdittua. digitalisointi. Se pitää vauhdittaa, koska ihmiset näkevät esteet. Näkevät, mitä on tehty ja mitä ei. Haluat enemmän rajat ylittävää kauppaa ja palveluita. Geoblokkaus ihmisten hermoille. Hyvä niin paketit, jotka maksavat viisi kertaa niin paljon kuin raja yritetään. Verkkovierailumaksut Se sitä paineita instituutioiden ja hallitusten suuntaan vauhdittaa asioita. Se on merkillä, että mikä pitää EU kasassa. Siksi markkinafoorumilla voidaan käydä tällaista keskustelua. Harmi, että meillä ei ole enempää väkeä täällä. Kuulimme Malcolm Harborin ja Peltmasin intohimoiset puheenvuoron, mutta olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, että meiltä puuttuu myönteinen viesti. Benefit in the single market. I didn't get it how many percent, but... I... Uh, Et puhunut näistä luvuista. Se oli jotain 83 prosenttia that did not see any benefit. Joka ei nähnyt mitään iloa sisämarkkinoista. Is what there is all. He eivät ymmärrä, mitä heillä on. Se on tämä surkea kommunikointi. En tiedä, kuinka paljon rahaa me käytämme. Mä tässä tarkastellaan komission viestintäbudjettia parlamentin viestintäpääosasto, Sehän maksaa paljon. Ja parlamentin kommunikaatiojärjestelmä on parempi ja parempi. Mutta paljon on parannettavaa. Meillä on tämä sinun Euroopasi sivusto, jossa on nämä kontaktipisteet. Tuskin kukaan tietää, että on tällainen luukku, joka toimii kuluttajille yrityksille. Koska mä helpompi kommunikoida. E, et se hinta, mikä sisämarkkinoiden puuttumisesta olisi. Ajatelkaapa päivää tai viikkoa ilman sisämarkkinoita. Miten tässä toimitaan? Emmekö voi ehdottaa tällaista ohjelmaa? Ajatelle päivää ilman sisämarkkinoita. että hammas, harjaa, ihovoiteita, kasvovoiteita, TV, internet. Miltä elämä vaikuttaa semmoisia markkinoita? Ehkä voisi ehdottaa jotain tuollaista. Malcolm. Malcolm. Okay, good. Thank you, Jacques. Jacques. Ähm. Kiitos. Yritän olla tässä tarkka. Evelyn Gebhardt puhui kaiken näköisistä asioista, mutta myös tästä jakotaloudesta. Ja että tämä saattaisi tai jo johtaa erilaisiin reaktioihin – Monet jäsenvaltiot ovat hyvin epävarmoja tästä koko jakotaloudesta. Meidän ei tulisi kuitenkaan säädellä sitä kuoliaksi. Meidän pitäisi löytää jonkinnäköinen tasapaino ja tuoda se nopeasti Euroopan tasolle, koska ei nyt ole niin tärkeää, onko se nyt niin erilainen esimerkiksi eri paikoissa. Tärkeintä on, että me saamme sen Euroopan tasolla, jotta voimme välttää sen, että tapahtuu kaikenlaista sirpaloitumista. Taksimarkkinat ovat paikallisia, joten voimme sanoa, onko se kuitenkaan Euroopan tason asia, mutta säätely kuitenkin on. Tai tämä voi olla ongelma. Ja sen vuoksi tätä täytyy tasapainottaa. Taksi kuski, joka on ajanut, äh, maksanut 50 000 tai 100 000 euroa lisenssistä vanhan järjestelmän vuoksi häneltä ei voida niin vain ottaa tätä lisenssiä, mutta tässä täytyy olla jonkinnäköinen siirtymäkausi. Meidän täytyy löytää tasapaino, niin että annetaan mahdollisuus jakotaloudelle. Mutta jossain määrin sen pitäisi kuitenkin olla eurooppalaista. Ja edustaja Dalton, haluaisin nähdä tämän raportin. Tämä on yksi minun keppihevosistani ehkä hieman outo keppihevonen, mutta haluaisin mielelläni nähdä, mitä tuleman pitää. Mutta haluaisin sanoa ensin, mikä on todella sisämarkkinaongelma ja sitten mitä ongelmia se aiheuttaa työntekijälle. Ensimmäinen on tärkeämpi kuin toinen. Millainen oli vanha järjestelmä EU-ssa työvoiman liikkuvuuden suhteen? sitä edeltävä työntekijöiden äh, lähettämisdirektiivi. Työntekijät kykenivät, äh, työntekijät kykenivät liikkumaan EU-ssa isäntämaan valvonnan perusteella jo 60 luvulla, joka merkitsee sitä, että oli paikalliset minimipalkat ja jotain sekundääristä työvo, työ, työlainsäädäntöä. Jos tulee maasta B maahan A, niin täytyy kunnioittaa ainakin minimissään äh, isäntämaan ehtoja. Ja eikä tämä nyt ole ollut niin suuri ongelma niin Länsi-Euroopassa, koska palkat eivät olleet niin, suurin, niissä niin suuria eroja, mutta kun esimerkiksi Portugal liittyy, niin silloin erot jo kasvoivat. Ja tämä Portugalin liittyminen oikeastaan oli se, joka johti tähän direktiiviin. Mutta lähetettyjen työntekijöiden direktiivi perustuu siihen. että meillä on vain kaksi maata, joilla ei ole minimipalkkaa ja siellä heti tuli ongelmia, koska siellä ei ollut mitään äh, suuntaviivoja minimipalkoista. Mutta jos pidettäisiin tiukasti kiinni tästä järjestelmästä, niin syntyisi tietynlaista kilpailua työntekijöiden välillä, mutta siellä olisi kuitenkin tietty äh, selkeä pohja minimipalkka. Mutta sitten tuli tällaisia mm, rakenteita, joita ei koskaan haluttu tai ajateltu syntyvänkään. Ja niissä Euroopassa ei ole mitään sanomista. Ja se on juuri johtanut tällaisiin ongelmiin. Ja se on se, mitä tarkoitan. Romanialainen äh, rekkakuski ajaa Belgiaan. Ja sitten siellä kaikki ihmiset saavat minimipalkan. Ei se toimi näin. Hän tulee tänne tekemään töitä romanialaisella palkalla. Tämähän aiheuttaisi suuria ongelmia ja työpaikkojen menetyksiä. Mutta sisämarkkinat nähtäisiin silloin keinona vähentää palkkaasi ja vähentää työmahdollisuuksia tällä sektorilla. Ja esimerkiksi tämä lihaprosessointi äh, Etelä-Saksassa, jossa bulgarialaiset saivat 3,5 euroa, kun äh, normipalkka Saksassa on 25-30 euroa. Eihän tällaista voi puolustella. Minä olen ekonomisti, mutta en tällaista olisi tyhmää puolustaa, eikä voi olla hämmästynytkään siitä, että, että sisämarkkinoille tämä ei ole laillista. Selvä. Meillä on lähetettyjen työntekijöiden toimeenpanodirektiivi, mutta tässä on kuitenkin kaiken näköisiä kiertomahdollisuuksia, mikä on itsenäinen ammatinharjoittaja. Rakennat talon Ranskaan, siellä on seitsemän itsenäistä ammattiharjoittajaa, jotka muodostavat tavallaan yhteisen firman, mutta kuitenkin laillisesti toimivat itsenäisinä. Eli silloin maksetaan pelkästään tästä palvelusta. Eli tämä, silloin tässä kuluttavat paljon alle paikallisten palkkojen. En tässä nyt lähde ole mikään protektionisti, mutta ei, ei tämä ole puolustettavissa. Jos kaikilta mepeiltä täällä vaadittaisiin, että huomenna te saatte vain puolet siitä, mitä te tänään saatte, tai professoreilta, Joten tässä täytyy olla konkreettinen. Ei ole niin paljon näitä ihmisiä, mutta jotkut ovat kuitenkin tämän uhan alaisia, vaikka se ei vielä ole heihin iskenyt. Sitä minä tarkoitin, kun sanoin, että me olemme kyenneet tai periaatteessa olemme annoimme mahdollisuuden tällaiselle järjestelmälle. Jos tilanne olisi sellainen kuin se aikaisemmin oli työvoiman liikkuvuuden suhteen, se harvoin koski tällaisia ihmisiä, niin voi olla, että tietyt palkat pysyisivät alhaalla, jotka muuten olisivat nousseet. Eli me puhumme pienistä vaikutuksista, eikä lainkaan niin ö, suurista vaikutuksista kuin mitä näillä kierroilla olisi ollut puhumattakaan nyt sitten laittomista työntekijöistä. Tämä on ongelma, mutta työntekijöille tämä on heidän elämänsä. Ja äh, sitten he vaihtavat hyvinvointivaltioon ja äh, jos heidän oma hyvinvointivaltionsa on uhanalaisena. Eli tämä on tällainen ongelma, ruohonjuuritason ongelma. Työvoiman liikkuvuus tiettyin oikein minimiehdoin toimii, ja muodollisesti niitä on vielä. Ei tämä olisi niin haitallista. Sillä olisi marginaalinen vaikutus, se olisi hyväksi taloudelle, sitä on paljon todisteita, joten tässä, äh, tässä tarkoituksessa minä tarkoitin sitä. Joten äh, meidän pitäisi äh, löytää oikeat keinot vain. Ja, ja mikä, oliko se nyt 83 prosenttia näistä pk-yrityksistä on toinen ongelma. Ihmiset eivät jo, että sisämarkkinoita on rakennettu teknisesti jo 50 vuotta. Dantella ei ollut muita kommentteja. Stefanikke, se asia, jonka toitte esiin, on ihan oma erityinen asiansa ja meidän raporttimme otti esiin tyypillisiä asioita energiamarkkinoista, interkonnektorit ja tässä on kysymys erittäin kallista infrastruktuurista ja kuinka kansalliset säätelijät säätelevät kansallisesti eikä eurooppalaisesti. Mutta energia turvallisuus on osa sitä, mutta energiaturvallisuus ulkoapäin ei ollut se, mihinkä me kiinnitimme huomiota. Tämä on ihan oma erillinen asiansa, ei suoraan sisämarkkina-asia, mutta toki tietyt energia-asiat sisämarkkinoilla, niihin vaikuttaa myös energiaturvallisuus, mutta me emme käsitelleet sitä. Ja sitten viimeinen asia, joka on ehkäpä poliittisesti arkaluontoinen, mutta minä olen siis analysti kun minä katselin luetteloa kymmenestä kaikkein kalliimmasta ja hankalimmasta asetuksesta, niin numero yksi on REACH, kemikaaliasetus. En nyt lähde tässä toistamaan puheenjohtajan kommentteja, mutta täytyy näkyä, että me ryhdymme toimiin. Ja minä olisin ensimmäinen tukija. Minä olin tammikuussa 2005 tässä parlamentissa parlamentin suurimmassa kuulemistilanteessa REACHistä. Ja parlamentti pyysi minua kommentoimaan vaikutusten arviointia, ja minä tein näin. Ja ikävä kyllä, minun täytyy kertoa teille, että tuhosin sen aasta ööhön. Ja se, millä tavalla REACHia on käytetty. No siis REACH on ihan kaunis, jos ajatellaan tavoitteita, mutta jos ajatellaan parempaa säätelyä, niin se on huono. Joten nämä ihmiset, jotka toimivat PK-yrityksissä, heillä on tässä ihan pointti. Mutta tämä on tabu Brysselissä. Jos on jokin tällainen tabu huonosta säätelystä, joka voitaisiin helposti hoitaa, niin silloin sisämarkkinoilla markkinat mutkistuvat, koska REACH on monumentti jo sisämarkkinoilla, mutta se on monumentti, joka on aivan liian kallis siihen tarkoitukseen, johon se on perustettu. Minä voin tämän sanoa, mutta monet muut eivät välttämättä halua nähdä sitä. En minä vastusta mitään. Minä olen asiantuntija siinä, miten tässä toimitaan me olemme tehneet vain analyysejä ja REACH voitaisiin luoda, tehdä paljon paremmiksi, paremmaksi, paremmin toimivaksi. Mutta meillä on tässä nyt 11-12 vuoden toimeenpano-ohjelma, eikä kukaan halua järkyttää tätä rauhaa, mutta tämä on ongelma. Kaksi kollegaa ja minä laadimme raportin toiselle valiokunnalle, nimittäin teollisuusvaliokunnalle, joka pyysi meitä kirjoittamaan tai laatimaan raportin Reachin, Reachistä ja PK-yrityksistä. Reach on. Se näkyy äh, empiirisesti. Me olemme tehneet myös äh, haastatteluita, me olemme katselleet erilaisia lausekkeita, millä tavalla asiat on hoidettu. REACH on todella kallis PK-yrityksille. Useimmat äh, kemikaalialan yritykset Euroopassa ovat PK-yrityksiä. Ja siellä on hyvin paljon työpaikkoja ja näissä PK-yrityksissä on hyvin paljon innovaatiota, mutta monet niistä pelkäävät vuotta 2018 ja ehkä ihan oikeutetusti. Toin tämän esiin vain tehdäkseni selväksi, että me voimme tehdä näitä asioita, mutta nämä mahtavat edut, tämä väripaperi, kaunista, Mutta se, että saadaan voittoja, siihen pitää tehdä työtä. Ja jos on neutraali, ja ainakin minä yritän tätä nyt analyyttisesti käsitellä, kuten Stahl sanoi, se on, täällä on poliittisia perheitä ja niin edelleen. Mutta minä henkilökohtaisesti sanoisin, että Richia voitaisiin muuttaa analyyttis-teknokraattisella tavalla ja drastisesti leikata näitä kustannuksia ilman, että puututaan mihinkään tavoitteisiin. Eikä tämä ole poliittista, sitä on vain tehty poliittista. Se nähdään myös TTIP-neuvotteluissa kemikaalisektorilla. Minä en voi tätä muuttaa, teidän poliitikkojen on se tehtävä. Joten voimmeko tehdä jotain huonolle säätelylle? Se on se, mitä minä tarkoitin. Kyllä me voimme, mutta monien ihmisten täytyy sitten kantaa kortensa kekoon ja tehdä jotain Ähm, mitä he eivät yleensä tee. Että aina silloin, kun parempaa säätelyä, kuten esimerkiksi refittiä, äh, kohdellaan ideologisesti, niin silloin jarru pohjaan. Yeah, just to, uh... oh, kiitos Jacques. Mutta saarnaat niille, jotka on jo käännytetty. Yritetään niputtaa asioita olisi pitänyt loppuraportin suhteen sanoa, missä mennään. Meillä on kahden akateemisen jäsenen paperit, Batmanin paperi ja, ja Korichelin paperi, jossa on äärimmäisen kiinnostavaa analyysiä siis markkinoiden kasvuhyödystä. Se on ihan tuolla tavalla arvioitu. Tätä ei ole niin helppo viestiä ihmiselle, mutta se pitäisi vähän lohduttaa teitä. Tässä on myöskin muutosten vaikutuksia esimerkiksi Kreikassa, jossa edelleen hallitus avasi paljon palvelumarkkinoita ja pyrki täytäntöön panemaan palveludirektiivin vaatimuksia. sen näkee uusia toimijoita markkinoilla, uusia pieniä yrityksiä. Tästä myös keskusteltiin äskettäin Luxemburgin konferenssissa. Viittaan siihen lyhyesti. Herra Dantelle ja muille, että tässä on täsmällisiä suosituksia jotka tämän panoon Ja tarttuisin se, mitä Evelyn sanoi. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että jos ajatellaan kaikkien sisämarkkinoiden omistajilta, niin osa sitä on myös niiden edistäminen. Ja tämä oli se palveludirektiivin eduista ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot investoivat kovasti tietojärjestelmiin. Rohkaistakseen ihmisiä käyttämään markkinoita näiden kontaktipisteiden kautta. Tämä oli ennennäkemätöntä, mutta jossain määrin jäsenvaltiot ovat investoineet järjestelmiin, mutta eivät koskaan edistäneet niiden käyttöä ikään kuin kehitetään valtavan hyvä uusi tuote ja kenellekään ei kerrota siitä. Se markkinoiden, markkinoihin liittyvä tiedon puuta ja ymmärryksen puuta, jota tutkimukset, ja tutkimukset viittaavat, niin paljon tämä liittyy pienten yritysten asemaan, jollei tätä potentiaalia vapaata, niin suurin osa tulee pk-yritykseltä ja nämä pk järjestän digitaaliset välineet ovat valtavan hyvälle päästäkseen. Ja sen kilpailijoiden voittamisessa. Miksi nämä erot ja syr- syrjintä palveludirektiivissä ovat erittäin tärkeitä, mutta kuten toteamme. Mutta nykykilpailun lainsäädäntö kattaa tämän kaiken. Digitaalisten markkinoiden kannalta on kiinnostavaa ilmeisesti kilpailukomissaarin analyysi hintadiskriminaatiosta tulevasta ensi vuonna, mutta työkalu on olemassa. Nykykilpailulainsäädäntö käsittelee tuollaista markkinoiden segmentointia. Ja nykylainsäädäntöä pitäisi käsitellä, vaikka digitaalisesta markkinasta tai ei. Olemme käsitelleet mietintämme ja osana markkinoiden omistajuuden piristämisessä jäsenvaltiossa. Koska ongelma on insentiivien tarjoaminen kaikille sisämarkkinatoimijoille kaikissa maissa. Nyt ajatellaan tätä osana heidän vastuutaan että tämä on yhteistä ponnistelua ja silloin se toimii jokaisen etujen nim- puolesta. Tämä oli palveludirektiivin idea. Toisemmissa maassa pk-yritykset eivät tiedä minne kääntyä saadakseen hyvää tietoa oikeuksistaan sisämarkkinoilla mahdollisuuksista myydä tuotteita tai, tai mitä yhä useammin tällaisia tuotepalvelupaketteja. Raporttimme vahvistaa teidän pyr- pyrintöjänne. Mutta meillä on tällaista integroitua näkemystä. Tämä Dawson on ihan oikeassa sanoessa, että miten tämä teollisen rakenteen muuttuminen mainitsi terästeollisuuden. Hän nyt ei kuuntele minua. Hän keskustelee Schwabin, neuvottelee Schwabin kanssa jostain muusta. Sen markkinat eivät ole olemassa täällä sen vuoksi, että maailman teräsmarkkinat ovat laskussa kapasiteettiin, liikakapasiteetin vuoksi. Mutta voimme luoda dynaamiset taloudet, jotka hyödyntävät mitta kaavaetuja rajoittamilla markkinoilla, joka luo työpaikkoja nopeammin ja tehokkaammin kuin mikään muu työkalu there is clearly a problem that has to be addressed here. Government can't do it. It's a world problem. Tämä globaali ongelma. Voimme löytää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, koska meillä on nämä todella arvokkaat instituutio, jota olemme huolella luonneet vuosia, johon me uskomme. Haluaisin antaa poliittisen yleiskuvan tänä aamuna. Jos mä nyt vaan parannamme lainsäädäntöä ilman, että ihmiset nostavat tätä. Haluamme, että näistä keskustella kansansa parlamenteissa. Monet parlamentaarikot haluavat olla mukana keskusteluissa, koska kuten tiedätte, tätä, tämä mielletään teknisenä työnä. Tämä ei ole kiinnostavaa. Meidän pitää politisoida tätä. Voimme antaa avaintyökaluja, mutta ei taas uutta sisämarkkinastrategiaa pyydä. Muistan lukemattomia kertaa, jossa ja aina reagoi komissaarituksin, että taas täytyy tehdä uusi, me tiedämme sen. Seurassa sitä markkinastrategiasta meillä täytyy olla houkuttelevampi asiakirja, joka tarttuu näihin poliittisiin ongelmiin. Mutta varmasti tartutte haasteeseen. Nämä sisämarkkinalainsäädäntöpaketit, jotka olivat valtava ponnistelu, joka vaati paljon työtä koordinaattoreilta. Single Market Act oli meidän idea ja komission idea. Kiitämme Michel Barnieria, että tämä nyt kahti eteenpäin. Se kertoo, mistä kunta voi saavuttaa, mutta nyt täytyy siirtyä eteenpäin. Täytyy miettiä niitä poliittisia haasteita, mitä saadaan tämä toimimaan. Niin saatte toimintaohjelma, joka tukee sitä, jos kykenette tuottamaan tuloksia, mutta jäsenvaltioiden sydänten voittaminen on hankalampaa. Kytken tämän siihen, että osa sellaista strategiaa luoda uusi ryhmä ihmisiä tarkastelemaan lainsäädännön laatua. Jos komissiolla on aidon kuulemismekanismin, sillä täytyy keskittyä sääntöihin. Osa ongelmaa, ja Rich on tässä klassinen esimerkki, näitä on niin kallis toteuttaa, noudattaa ja täytäntöönpanna, että niitä ei toteuteta kunnolla. Siksi tulokset ovat kalliita ja se on huonoa säätelyä. Ongelma ei välttämättä ole Brysselin suunnittelu mukana, vaan että jäsenvaltiot eivät panosta lainsäädännön kehittämiseen, jos valtiot käyttäisivät enemmän aikaa kemiavirastonsa kanssa, ympäristösäätelylijoiden kanssa – Reachin suhteen, löytäisi viisat päät yhteen, se olisi ollut paljon parempi. Siksi tämä liittyy täytäntöönpanoon. kokevat, että se markkinoilla on ongelmia ja haluat perääntyä sitä. Mikä on ongelma? Miksi sen markkinat eivät tuota niitä etuja kansalaisille, miksi te haluatte tehdä jotain muuta. Keskustellaan tästä kunnolla. Jätään nämä nä- näkymät muiden ihmisten kanssa, kuten palveludirektiivissä. Toinen radikaali osa oli tämä muodollinen vertailuarvio. Järjestämiensä valtiot haluavat voivat oikeuttaa toiselle, miksi haluavat ylläpitää, ylläpitää esteitä, mutta tämä menettely ei nyt enää toimi kyllä ratkaiseva keino edistää asioita. Meidän vakautettu raporttimme täydentää Chellin ja Peltmannin papereita, jossa on yhteenveto keskusteluista ja selkeitä johtopäätöksiä. Mutta päivän keskustelu rikastuttaa, koska olemme kuulleet teidän prioriteetteja. Conclusions about something that you can say, right, well, let's get on with this. And perhaps in that I will hand... Kovasti kiitokset John Dunnille. Mä kuulisin sen takana kovasti työtä. Thank you very much for again. Kiitoksia erittäin paljon jälleen kerran. Minä toivon, että olemme yhtä intohimoisia täällä valiokunnassa ja pyrimme varmistumaan siitä, että voimme selkeästi selittää, mitä olemme saavuttaneet, olla positiivisia ja haluamme muistuttaa ihmisiä siitä tosiaan, mitä on saatu aikaan, jos 80 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että mm, sisämarkkinat eivät ole hyödyksi, niin meidän täytyy selittää, mitä olemme saaneet aikaiseksi tähän mennessä. Ja siitä on helpompi lähteä eteenpäin. Ja, ö, voitaisiin kuvitella, että millainen tilanne olisi, jos sisämarkkinoita ei olisi. Ainakin omassa jäsenvaltiossa, niin saattaa olla, että sitä ei, ei olekaan. Meidän täytyy selittää tosiaan kuluttajille, eh, mistä on kyse, ja sitten he eivät haluakaan luopua. Joten me, meidän pitää toimia tässä aika kiireellisesti, minkälaisia hyötyjä tosiaan on, mitä on saatu aikaiseksi tähän mennessä. Ja silloin kun ne ei toimi, niin silloin pitää korjata. Kiitoksia erittäin paljon. Kiitoksia teille. Kiitos vierailijoille. Kiitos.